Right, everybody, welcome if you... No, niin, tervetuloa, voisitteko istuutua? And we can, um... Sitten voidaan päästä vauhtiin. Eli olen pahoillani pienestä viivästyksestä. Meillä oli valtiovarainministeriön kanssa tapaaminen toisessa päässä taloa. Varmasti tällaiset asiat ymmärrätte. Joskus venyvät. Olen iloinen, että voin toivota tervetulleeksi teidät. Meidän on ehkä nyt hyvä lopetella jo keskustelut siellä. Minä voin luopua kyllä omasta alkusanoistani niin, että tässä voitetaan hiukkasen ajassa. Me keskustelemme tänään, niin ensimmäinen asia, listalla oleva asia, on kohta, jossa Euroopan neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy puhuu ja sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia. Ensinnä kuitenkin muutama sana alustuksena. Fajaus Laszlo Kosorun suulla. Jos haluatte kysymyksiä esittää, niin kortteja on kolme värisiä. Jos ykkösjaksossa Van Rompuy esittää kysymyksen, käyttäkää vihreää korttia. Kakkososiossa, eli parlamentaarikkojen keskenkäytävä keskustelu, sininen kortti. Iltapäivän istunnossa puolestaan vaaleanpunainen. Eli nyt aloitamme ensimmäisen jakson ja siinä käytetään vihreää korttia. Ja näillä sanoilla luovutan puheenvuoron yhteispuheenjohtajana, niin ei kun tämä koskee kansallisia parlamenttien jäseniä. Ja oman parlamentin jäsenet voivat huitoa kättään tavallisen tapaan. Istvaan. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a magyar eh, soros elnök... Kiitoksia mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä tilaisuudessa. Hyvin mielelläni toimin puheenjohtajana, yhteispuheenjohtajana Unkarin edustajana puheenjohtajavaltion ominaisuudessa. Alustukseksi voisin sanoa muutaman sanan tästä päivästä. 15. maaliskuuta on meillä virallinen lomapäivä. 1848 maaliskuussa Budapestissa oli merkittävä vallankumous käynnissä. Ja oikeastaan siitä lähtien meillä on ollut pyrkimyksenä saada Unkari Euroopan, Euroopan unionin. Me olemme keskeinen osa Eurooppaa, eurooppalaisia arvoja ja myös tätä kaikkea me aiomme edistää oman puheenjohtajakautemme aikana. Me haluamme rakentaa vahvaa Eurooppaa ja taloushallintohan on keskeinen tekijä tässä ensimmäinen talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso voi edesauttaa vakaaseen, vankkaan taloushallintoon pääsemisessä. Meillä on periaatteita, jotka yhdistävät eurooppalaista taloudellista toimintaa, ja tästä sitten juontuvat yksityiskohdat. Uskomme, että yhtenäisenä voimme olla vahvempia. Me uskomme, että Eurooppa voi tarjota taloudellisia etuja niin että kansalliset, kansallisvaltiot voivat niistä hyötyä. Ja niin ikään katsomme, että talouspolitiikan ohjausjakso voi olla tässä myönteinen väline. Ha nem, akkor még szeretném folytatni a bevezetőmet, hogy... Onkohan seuraava puhuja jo paikalla? Jolle ei, niin voin vielä jatkaa alustustani. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso tarjoaa meille uuden mahdollisuuden kuulemisten avulla voimme laatia eurooppalaisen talouden toimintaohjelman ja se on syvällisempää kuin pelkkää äh, yhteistyötä tähän mennessä on tehty. Euroopan unionin jäsenvaltiot ja jotkut niistä voivat kokea tai katsoa, että tämä kaventaa niiden toimintakenttää, mutta Uskon, että edut kuitenkin ylittävät haitat. Me voimme onnistuneesti päästä ylitse tästä nykytilanteesta, joka on kriisitilanne, kun täyttä, täytäntöön panemme Eurooppa 2020 strategiaa, vahvistamme innovaatiokykyämme, tutkimussektoria. Ja jos pyrimme nimenomaan yhtenäiseen Eurooppaan, Euroopan unionin historiassa tämä vuosikymmen muotoutuu keskeisen tärkeäksi vuosikymmeneksi. Me emme saa haaskata aikaa, vaan nyt todellakin on toimittava ja on toimittava yhdessä. Rahoituskriisi, talouskriisi on myös rakenteellinen eh, kriisi, joka koskee koko rahoitusjärjestelmää. Eurooppa voi osoittaa tietä, millä tavalla rahoitusmarkkinoita voidaan modernisoida ja lisätä rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Tämä totta kai palvelee Euroopan etuja, mutta se huomioi myös koko maailmanlaajuisen talousjärjestelmän edut, joka toivottavasti tätä kautta muotoutuu avoimemmaksi ja toimivammaksi. Tässä oikeastaan ne perusasiat, jotka halusin alustukseksi todeta. Kiitos Sharon, huomaan, että presidentti Van Rompuy on paikalla. Kiitos. Thank, thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Olen iloinen myös. Tässä on toivot tervetulleeksi puheenjohtaja Van Rompuyn. Hän alustaa. Sen jälkeen meillä on kysymyksiä ja vastauksia. Tuskinpä hän esittelyä kaipaa. Olen iloinen, että hän on löytänyt aikaa tulla puhumaan meille. Hänellä on kiireinen jakso edessä. Kiitoksia kovasti. Olkaa hyvä. Thank you. Honorable members of the... Kiitoksia. Arvoisat eh, parlamentin jäsenet ja arvoisat kansallisten parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa kiittämällä siitä, että olette kutsuneet minut tänne paikalle. Euroopan parlamentin jäsenet eh, täällä ovat henkilöitä, joita tapaan hyvin usein hyvinkin vilkkaissa keskusteluissa tässä talossa. Ja aikaisempana parlamentin puhemiehenä niin on hyvin mukavaa olla täällä kansallisten parlamenttien joukossa. Euroopan unioni on tekemässä tärkeitä päätöksiä hoitakseen oman osuutensa paremmin taloushallinnosta sekä sisämarkkinoilla että euroalueella – Siksi on erittäin tärkeää, että parlamentit, jotka ovat viime kädessä eh, vastuullisia, eh, tuntevat omistavansa tämän asian. Teidän äänenne tulee kuulua kaikissa vaiheissa ja teidän huolenaiheenne täytyy ottaa huomioon. Joten olen hyvin iloissani tästä tulevasta keskustelusta. Tässä johdannossani haluaisin puhua eurooppalaisesta ohjausjaksosta tästä vähän kummallisesti nimetystä asiasta. Ja tässä on tarkoitus myöskin kertoa viimeaikaisesta kehityksestä. Euroopan unioni on nousemassa talouskriisistä. Jos me katsomme joitakin perusasioita, euroalueen talouden peruslukuja, me näemme, että talous on terve – Meillä on edelleen matala inflaatio. Ja tällä hetkellä matsa, maksutase on tasapainossa, julkinen velka on matala, matalalla tasolla, kun katsomme koko maailman mittakaavassa. Ja me olemme palaamassa talouden kasvuun tästä nyt kriisin jälkeen. Mutta me kaikki tiedämme, että Meillä on todella suuret julkiset velat olleet ja ovat. Ja on selvää, että tämä kriisi voi levitä eräistä maista toisiin. Ja kyllä tämä kriisin laajuus on meidät kaikki yllättänyt. Viime vuonna kävi selville se, että meidän on opittava jotakin tapahtuneesta. Ensimmäiset johtopäätökset tehtiin tässä Eh, task force-ryhmässä taloushallinnon eh, kohdalla. Ja sitten ne asiat, joista viime perjantain eurohuippukokouksessa keskusteltiin ja jossa eh, G20 jatkaa ja myöskin Eurooppa-neuvosto kuun lopussa, niin kaiken tämän perusteella meidän pitäisi nyt saada kelkka kääntymään. Kaikki uudistukset ovat sellaisia, että niihin liittyy hyvin monia asioita. Ne ovat itsessään pieniä, mutta yhdessä muodostavat eh, sellaisen kokonaisuuden, joka muuttaa Euroopan taloutta sillä tavalla, että me voimme paremmin hallinnoida sitä, erityisesti euroalueella. Kaiken tärkein viestini on se, ovatko päätöksemme sellaisia, että me löydämme uuden tasapainon talous- ja valuuttaunioniin. On kysymyksessä vastuu, mitä voidaan sanoa myös solidaarisuudeksi, ja sen ohella jokaisen, maa itse, jokaisen maan itsenäinen vastuu. Ja tämä, mistä keskustelemme, on juuri tämän yhtälön osuus. Mitä solidaarisuuteen tulee, meillä on tämä väliaikainen vakautuspaketti, joka on Irlannille ja Kreikalle tarjottu. Mitä sitten tulee yksilön, yksilölliseen vastuuseen, niin meillä on kussakin maassa tehty hyvin tärkeitä eh, kansallisia toimia. Sitten tärkeintä on tämä poliittinen puoli, että me muodostamme ehkä 500 miljoonan kokoisen tällaisen hätäapumekanismin käyttöön. Ja nämä summat ovat niin suuria, että on selvää, että tässä täytyy keskustella hyvin tarkkaan, ettei väärinkäytöksiä tapahdu. Pitää varmistaa se, että maat, joilla on suuret velat, toimivat kurinalaisesti. Poliittisesti jännitteet ovat suuret molemmilla puolilla. Hallituksilla on talouskurivelvoite edessään ja niiden täytyy pystyä rohkeisiin päätöksiin. Tämä näyttää onnistuvan. Ja sitten hallintopuolella on pakko vakuuttaa parlamentit ja julkinen mielipide siitä, millä ehdoin lainoja annetaan tai otetaan. Ja Euroopan ei ole tarvinnut, tai siis Eurooppa ei ole ollut kovin positiivisessa valossa tässä, tässä, tässä koko kontekstissa, mutta me emme ole kuitenkaan jääneet odottelemaan, vaan me toimimme vastuudemme ja solidaarisuuskäsitteemme mukaisesti. Jollei näitä päätöksiä olisi tehty aikanaan, kriisi olisi paljon syvempi, koska kaikkein etuna on kuitenkin pitää euroalueen tasapaino. Tässä on hyvin suuri vastuu kansallisille parlamenteille. Tämä vakausmekanismi on ollut sellainen, että siihen on kaikkien parlamenttien ollut annettava hyväksyntänsä, jotta se on legitiimi. Teidän äänenne vaikuttaa myös kaikkiin muihin, koska tehän ette päätä pelkästä omasta maastanne, vaan te päätätte myös muiden, meidän kaikkien puolesta. Mitä talous- ja rahunionin tulevaisuuteen tulee, niin me haluamme eh, minimisoida riskin, että tämä sama ongelma tulee eteemme uudestaan. Meillä on kolme vaihetta, ajattelemme ja toimimme sillä tavalla, että me kaikki kannamme vankasti vastuutamme. Ensimmäinen eh, kantapään kautta me havaitsimme, että talous, eh, kasvu, talous ja kasvu vakaus- ja kasvupaketti ei ollut riittävä. Ja tämä sopimus menetti paljon sisältöään, kun, kun kaksi suurta maata 2003 lipesi säännöistä. Kun Kreikka ajautui 50 prosentin velkatasolle vuonna 2009, tilanne vain paheni. Ja se ja Task Force tästä taloushallintopuolella, jonka puheenjohtajana olen ollut, niin me päätimme kasvu- ja vakaussopimusta mm, kiristää sillä tavalla, että julkiseen velkaan kiinnitetään eniten, enemmän huomiota. Ja myös siihen, että lainsäädäntö täytäntöön pantaisiin maaliskuussa. Ja tietenkin tämä kaikki tapahtuu yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa. Se, että sopimusta kiristetään, niin tähän liittyy eurooppalainen ohjausjakso. Ei ole kysymys mitään mistään sellaisesta, että Bryssel sanelee maille, kuinka budjetit on laadittava. Kansallisten budjettien hyväksyminen on edelleen kunkin maan etuoikeus ja heijastaa kunkin maan omaa demokraattista järjestelmää. Jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä tavoitteet sekä makroekonomian että tavoitteiden osalta vuoteen 2020 mennessä sillä tavalla, että kaikkia asioita hoidetaan samansuuntaisesti. Tämä on täysin välttämätöntä euromaille. Taloudellinen vakaus euroalueella on kaikkien etujen mukaista. Jäsenvaltiot valmistelevat uudistuksia rakenneuudistuja ja konvergenssiohjelmia budjetin osalta. Ja nämä ohjelmat sitten arvioidaan komissiossa ja komissio ehdottaa neuvostolle eli jäsenvaltioille erityisiä suosituksia, jotka liittyvät kunkin maan näihin budjettiuudistuksiin ja konvergenssiohjelmiin. Suositukset hyväksytään neuvostossa ja ne täytyy ottaa huomioon silloin, kun budjettia luonnostellaan vuodelle 2012. Tämä on hyvin kiinnostavaa teidänkin kannalta, koska tällä tavalla eurooppalainen ulottuvuus tulee kansalliseen keskusteluun mukaan. Tällä hetkellähän se usein sieltä puuttuu. Jos esimerkiksi hallitus päättää olla noudattamatta tiettyjä suosituksia, niin sen maan oma parlamentti voi pyytää hallitusta noudattamaan niitä. Ja jos hallituspuolet eivät sitä tee, niin oppositio voi sen tehdä. Ja mitä tulee talousasian valiokuntiin kansallisissa parlamentissa ja tässä parlamentissa, niillä on hyvinkin avainasema koko kysymyksessä. Se, mitä maa haluaa verottaa ja mihin se haluaa rahansa käyttää, on kansallisen päätösvallan piirissä. Sitten seuraava askel. Miten tämä yksilöity vastuu? Ei riitä se, että budjetit ovat vakaita, jotta kasvu syntyisi. Euron ensimmäisen vuosikymmenen aikana korot olivat alhaalla ja, ja tänä aikana menetimme hyvin paljon kilpailukykyä. Markkinatalous sisältää riskejä, kuten asuntojen hinnan nousu ja eräät muut asiat. Ja se on syy, miksi me olemmekin siirtämässä valvontaa makrotaloudelliselle tasolle. Jos meillä olisi ollut tällainen keino käytössä jo euron alkuajoista asti, niin monenlaiset ongelmat olisi pystytty välttämään. Ja näin pääsenkin sitten viimeiseen kohtaani. Euromaat ovat sitoutuneet voimakkaammin yhteiseen valuuttaan. Me tiedämme, että järjestelmään sisältyy jännitteitä. Meillä on valuuttaunioni, jossa ei ole yhtenäisyyttä riittävästi. Ja nyt hallitusten pitää todeta selkeästi, että me kaikki hoidamme tätä asiaa ja nämä ovat meille olennaisia kysymyksiä. Ei tule olemaan mitään, mitään tällaisia EU-verotusta, eurovelkakirjoja ja yhtenäistä verotuskäytäntöä Euroopassa. Ja meidän täytyy nyt hyväksyä se talouspolitiikka, hyvinvointiasiat, työ, markkinat, ne ovat kaikki kansallisen demokratian piirissä. Kuitenkin samalla euro on meidän yhteinen rahayksikkömme. Sen sijaan, että keskittäisimme politiikkaa ja välineitä tai että emme tekisi yhtään mitään, niin puhummekin yhteisestä toiminnasta, jossa kansalliset politiikat koordinoidaan. On kysymys jälleen kerran siitä, että kukin maa kantaa vastuunsa tässä kokonaisuudessa. Tällaisen vakaumuksen mukaan on niin, että kaikkien euromaiden pitää tehdä enemmän ja jakaa vastuun. Ja tämä on 17 euromaan joukossa aivan selvä asia. Myöskin huippukokouksessa euron osalta tämä kävi ilmi. Meillä on tavoitteita kilpailukyky, palkkojen kilpailukyky sisältyy tähän työllisyys, eh, terve julkinen talous ja kestävät eh, eläkejärjestelmät, eh, sitten elä, taloudellinen tasapaino. Maiden täytyy tehdä toimia komissio tulee seuraamaan tätä kehitystä ja antamaan arvionsa siitä. Tässä on siis samanlainen lähestymistapa kuin eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Eli toiminta on kansallista, mutta se, että ongelmat analysoidaan, niin se tehdään yhteisesti komission puolelta. Ei ole kysymys vain Brysselin sanelusta, vaan tällaista poliittisesta prosessista – Euroopan eh, johtajat eh, kertovat sitten, minkälaisia asioita pannaan kansallisesti täytäntöön, tietenkin sen jälkeen, kun parlamentit ovat ne hyväksyneet. Markkin, markkinoilta tulee painostusta ja myöskin institutionaalisia jännitteitä on, mutta nyt meillä on parempi tilanne ja me saamme euron sopimuksen paremmin voimaan täytäntöön pantua. Jotkut sanovat, että nämä määräykset eivät ole riittävän sitovia tässä vaiheessa, ja jotkut väittävät, että tämä sopimus kaataa meidän sosiaalisen mallimme. Mutta suurin osa näistä toimista on välttämättömiä kansallisesti, ja eli, eli kestävät ähm, eläkejärjestelmät ja kilpailukykyinen talous ovat tärkeitä. Kaikkeen täytyy toimia. Meillähän on yhteinen intressi, eli euro. Ja kuten jo sanoin, niin Eurooppahan ei tämän myötä ole kovin suosittu, vaan siitä tulee tällainen paha rakastettu Minä olen koko ajan eh, todennut, että euron ulkopuoliset maat, eh, jos ne haluavat vapaaehtoisesti osallistua näihin, voivat sen tehdä. Mutta tietenkin ne, joilla on yhteinen valuutta, ovat eh, enemmän, enemmän tai ovat tässä mukana. Mutta myös ulkopuolella on hyvä myös toimia samansuuntaisesti, koska riippuvuudet ovat suuria. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti Esimerkiksi no, tässä vaiheessa eurosopimukseen ulkopuoliset maat voivat sanoa, osallistuvatko ne näihin vai ei. No niin, pohja on kuitenkin terve. Meillä on euro, euroon liittyvät vastuut paremmin nyt määritelty ja kasvu on parempaa kuin oletimme, odotamme 1,6 prosentin kasvua tänä vuonna ja 2,2 prosentin ensi vuonna. Sitten rakenteisiin liittyen me ole, meillä on 2020 strategia, meillä on myös energia- ja innovaatiostrategia ja tämä on se syy, miksi Single Market Act julkaistiin komission puolelta. Euroopan neuvoston mielessä on niin, että euro on olennainen osa Euroopan unionia. Se on poliittinen fakta. Eh, nyt meillä on tilanne, eh, jossa me olemme päässeet asioissa eteenpäin ja tehneet eh, vaikeita päätöksiä. Meidän täytyy vain panna päätökset täytäntöön, esi- kuten Euroopan eurooppalainen ohjausjakso ja rankalaiset sanovat, niin, että kaikkea tätä, mitä tehdään, on rakastettava. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi kysymykset ja vastaukset täällä on. Ja kuusi vihreää korttia kansallisten parlamentin edustajilta, neljä puheenvuoropyyntöä Euroopan parlamentin jäseniltä. He ovat huitoneet minulle. Eli jos kukin puhuu kolme minuuttia, niin ette kyllä se ehdi saada vastauksia. Vetoan, että puhutte lyhyesti. Luenpa nimet kansallisista parlamenteista, maat paremminkin, etten lausu par- nimiä väärin. Kreikka, Itävalta, Italia, Belgia, Portugali ja Romania. Sitten meidän väkilukunnastamme Pervaus Beres, García Margallo, Sofi Intervelt ja Miguel Portas. Koska tässä tulee päällekkäisyyttä varmasti kysymysten kanssa, niin esittäisin, että kuullaan kaikki kysymykset ensin ja sitten pyydän, että puheenjohtaja Van Rompuy vastaa. Eli ensinnäkin Itävallasta, missä olette, en tiedä. Yes, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin. President Rampuy, ich möchte mich vorerst bedanken. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mikä tässä nyt on vaikeus tulevaisuudessa? Se, että jos meillä ei ole näitä institutionaalisia edellytyksiä, jotka toteutuvat, ja minkälaisia muita kansan, kansainvälisen lain säädöksiä on olemassa? Joka toinen viikko me aina mietimme sitä, että miten, miten täällä päämaailman markkinoilla EU-maiden rahoitus sujuu, kun, kun katsomme, millä korolla Portugali on joutunut ottamaan lainaa. Onko tämä nyt kestävää, jos me nyt koordinoimme politiikkaa ja järjestämme turvajärjestelmiä ja 40-60 miljardia euroa, niin riittääkö tämä? se, mitä me olemme kokeneet Aasian kriisissä 90-luvulta luvun lopulta, niin mitä varten eh, me suhtaudumme niin pidättyvästi muihin rahoitusmarkkinoihin? Ja tämä pitäisi kuulla parlament, parlamentaariseen prosessiin. Kun on keinottelua, eh, jotka menevät paljon pitemmälle kuin reaalitalous ja kun tällä tavalla hyökätään yksittäistä euromaata vastaan, niin eh, miten näillä CDSillä Eh, ja johdannaismarkkinoilla muuten voidaan toimia, koska siellähän eihän normaali hinnan muodostus toimi, näin sanovat jopa asiantuntijatkin. Me tiedämme, eh, tiedämme että vahingoittunut hevonen ei juokse hyvin. Me emme ole kuitenkaan keskustelleet näistä seurauksista, emmekä tiedä, että jos me puhumme 50 miljoonasta pelastuspaketista tai miljo- miljardeista, niin mikään ei kuitenkaan riitä. Miten me voimme toimia sillä tavalla, että yksittäiset eh, euromaat, että miten niiden kohdalla tapahtuu. Siis Japanin kohdallakin eh, on yli 200 prosentin velkaaste syntynyt BKT eh, nähden. Tässä nyt on haettu verta nenästä ja kun suuri riski eh, rahasto hyökkää, Onko siis sellaisia aloitteita tai onko niitä tulossa, Eh, sellaisia, että me tulemme toimimaan eh, aktiivisesti puolustuskannalla eikä pelkästään passiivisesti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavana herra Papandreou Kreikasta, olkaa hyvä. Mrs. Papandreou? Herra Papandreou, niin olkaa hyvä. Okay. Thank, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρομπάη για την παρουσίασή του και νομίζω ότι είναι... Kiitoksia. Rouva puhemies, kiitoksia myös herra von Rämpäylle alustuksesta. Mielestäni erittäin myönteistä, että voimme keskustella ja vaihtaa näkemyksiä parlamentin eri toimielinten kesken, niin että mukana on myös kansallisten parlamentin edustajia. Vain näin mekin voimme omalta osaltamme osallistua siihen, että saadaan yhtenäinen Eurooppa. Näin voidaan vastata tarpeisiin ja toiveisiin, joita kansalaisilla on. Minulla on kuitenkin muutama kysymys herra von Rampölle. Hän totesi alustuksessaan, että Eurooppa on elpymässä, se on myönteistä sinällään, ja että tarvitaan tasapainoa taloudellisen ja raha-Euroopan välillä. Hän mainitsi myös sen, että on jo ryhdytty useisiin toimenpiteisiin niin, että saadaan aikaan tällainen uusi tasapaino. Herra von Rämpäy, oletteko sitä mieltä, että kun kerran tarvitsemme yhteensovittamista, sitä kukaan ei kyseenalaista, kaikki tarvitsemme näitä toimenpiteitä, niin oletteko sitä mieltä, että kaikki tämä riittää luomaan yhtenäisen Euroopan? Eikö olisi niin, että me tarvitsemme myös toisenlaisia mekanismeja, joiden ansiosta voitaisiin välttää uudet kriisit? Jos haluamme luoda tällaisen Euroopan, se edellyttää, että kansalaiset saadaan jotenkin mukaan. Tämänkin totesitte itse. Eurooppa ei ole kovin suosittu tällä hetkellä. Toisin sanoen, miten se saataisiin suositummaksi? Kuitenkin kaikki tunnustavat, että kriisi lähti rahoituspuolelta ja kuitenkin nyt kansalaiset huomaavat, että he joutuvat maksamaan laskun tai kantamaan raskaimman taakan ikään kuin rangaistuksena. Nyt on ryhdytty hyvin tiukoihin toimenpiteisiin kaikissa maissa. Samaan aikaan pitäisi kuitenkin lisätä myös Euroopan kilpailukykyä. Voidaanko sama kilpailukykymallia kuitenkaan noudata kaikissa maissa, riippumatta poliittisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta tilanteesta kussakin maassa? Miten otetaan huomioon työttömyysongelma? Työttömyys on kasvamaan päin kaikkialla Euroopassa. Totta kai meidän vastuullamme on taata se, että me anna perinnöksi raskasta taakkaa tuleville sukupolville mutta emme myöskään voi antaa tuleville sukupolville valtavaa alijäämää esimerkiksi terveydenhuollossa, koulutuksessa tai perusrakenteissa. Minä pelkään pahoin, että tällä nykyisellä politiikalla tulevat sukupolvet eivät pelkästään joudu kantamaan tämän talouden alijäämien taakkaa, vaan he perivät myös Euroopan, jossa on paljon vähemmän mahdollisuuksia, paljon vähemmän tilaisuuksia menetetäänkö tässä nyt uusi sukupolvi kokonaan? No niin, nyt päätän tähän, kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Täällä on noin kahdesta kolmeen kansallisesta parlamentista ja meidän valiokunnasta, mutta ensin nyt Pervaus. Kiitos puheenjohtaja. Sanoitte, että eurooppalainen ohjausjakso, minä olen täällä esittelijänä parlamentissa nimenomaan ohjausjaksosta. Katson, että kulmakivi, jossa, joka tässä ohjausjaksossa on, on nimenomaan se, millä tavalla äh, täytäntöönpanemme strategiaa Eurooppa 2020. Jos me haluamme, että ohjausjakso voisi toimia jonkinlaisena tukena äh, talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa, mehän olemme havainneet, että että tämä on jäänyt aika lailla tyhjäksi akateemiseksi harjoitukseksi, eikä sillä ollut juurikaan tekemistä todellisuuden kanssa. Kun nyt katsotaan tätä pakettia, joka on tehty taloushallinnosta, niin te hyväksytte sen, että tehdään ero julkisten menojen suhteen silloin, kun käytetään eläkejärjestelmiä, jotka ovat pääomia kerääviä järjestelyjä. Tämähän oli Lissabonin strategian yksi kulmakivistä, joka johti tavallaan sen epäonnistumiseen. Kun ajatellaan vakuutuksia tai pankkeja ja niiden järjestelmiä, jotka tunnette oikein hyvin, ja kun arvioidaan niiden omia varoja, niin jos me haluamme päästä menestykseen koulutusalalla ja niin edelleen, eli me tiedämme, että tässä varmasti löytyisi menestyksen avaimet. Toinen seikka, kun katson sitä, mitä komissio tekee ja tätä eurosopimusta, kun ajattelemme, niin näyttää siltä, että kaikissa jäsenvaltioissa tässä puristetaan tyhjät pois, olipa sitten lähtökohta mikä tahansa tai sosiaalinen tilanne mikä tahansa. Ettekö ole sitä mieltä, että pitäisi huomioida äh, eurovaluutta äh, Euroopassa ja nimenomaan se, että kuinka moninaisia me olemme jäsenvaltioissa – jos me lähdemme vain korjailemaan äh, muiden virheitä, niin, niin eihän se riitä, vaan meidän täytyy malliemme kautta hyväksyä myös rikkautamme ja täytyy löytyä halua lähestyä toistemme näkökulmia tilannetta. Thank you. Uh, Kiitos. Seuraavaksi herra Caravaglia, Caravaglia Italiasta. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kun edustajan huoneessa hyväksyttiin muutoksista, muutokset, niin nyt senaatissa olen keskustelemassa näistä poliittisista muutoksista talousasioista myös ohjausjaksoa varten. Ne hyväksytään lopullisesti ennen 30. huhtikuuta. Kaikki tärkeimmät muutokset liittyvät tiukempaan hallintoon talouskysymyksissä ja se, että me jaksotamme tämän syyskuusta huhtikuuhun. Me kuitenkin haluamme saada nämä muutokset voimaan jo ennen huhtikuun loppua. Me olemme keskustelleet myös mahdollisuudesta ottaa vielä tiukempia alijäämämääräyksiä. Me haluaisimme, että voitaisiin taloushallinnosta käydä menestyksekkäitä neuvotteluja kuitenkin ennen kuin ruvetaan päättämään näistä säännöistä. Kun olemme talous arvio menettelyä sovittelemassa uuteen ohjausjakson edellyttää keskustelu ylipäätään talouspolitiikassa niin, että voitaisiin saada aikaan uskottavia tavoitteita, jotka perustuvat todellisiin luotettaviin tietoihin. Esimerkiksi ajatella meidän tietojamme BKTL, tällaiset ne tulevat vasta huhtikuun alussa käyttöön. Ainakin ku, kuukausia aikaa määritellä kolmeksi vuodeksi koko talouspolitiikka. Siksi on erittäin tärkeää, että parlamentissa on täysi varmuus makrotaloudellisista tavoitteista myös siitä syystä, että me olemme huomanneet, että vanha vakaussopimus, joka perustuu vain julkisen talouden sitoumuksiin, se ei ole toiminut tähän asti. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi Belgiasta herra Van den Brucke. Down at the front. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, wij hebben in... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Parlamentin, Belgian parlamentissa on käyty hyvin pitkä keskustelu tästä asiasta ja hyvin laaja konsensus on löytynyt. Kaikki demokraattiset puolueet ovat sopineet siitä, että kysymyksiin ne pitää vastata erittäin tarkkaan. Haluaisin korostaa, että nämä sopimukset, joita on tehty ohjausjakson osalta, ovat hyvin tärkeitä ja niitä täytyy soveltaa hyvin tiukasti. Belgian parlamentissa on myöskin konsensus eh, sen suhteen, mitä tulee näihin vähän ristiriitaisimpiin asioihin, esimerkiksi euroobligaatioilla rahoittamiseen tiettyjen hankkeiden rahoittamiseen. Haluaisin kuitenkin tässä palata periaatteelliseen eh, kysymykseen, joka heräsi mielessäni presidentti Van Rompuyn puheenvuorosta. Se, mikä tässä sanottiin, että ei pitäisi polarisoitua näihin eh, ristiriitaisiin asioihin. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne, presidentti Van Rompuy. Polarisointi on asia, joka ei auta yhtään mitään. Ja kuinka sitten sitä voidaan estää, niin pitää tietää ja ymmärtää, että tämä strategia tällä ohjausjakson takana on tarpeeksi laaja ja tarpeeksi tasapainoinen. Tässä viittaan 2020-strategian ja ohjausjakson yhteisiin tavoitteisiin. Meidän täytyy näitä menetelmiä katsoa tarkkaan tulevina vuosina ja pitää välttää sitä, että, että turhauma, joka liittyy Lissabonin strategiaan, ei uusiudu. Tutkimus, koulutus tai sitten työllisyys ja sosiaalinen osallisuus – niin minä en itse kuulu niihin, jotka pitivät Lissabonin strategiaa huonona ja, ja mitättömänä. Minulla on vähän monimuotoisempi käsitys asiasta. On aivan selvää, että jos me nyt kasvua pyrimme stimuloimaan, niin tähän mennessä emme ole tarpeeksi asian eteen tehneet mitä tulee työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, niin pitää pitää ainakin monipuolistaa siihen liittyviä ajatuksia. strategia 2020, sen täytyisi olla tehokas kaikissa muodoissaan. Mutta sitten, jos jäsenvaltiot eivät sitoudu ja vaan täytäntöön kaikkea sitä, mitä ne, mihin ne ovat sitoutuneet, eivätkä seuraa suosituksia, niin mitä silloin Mille mitä tapahtuu? Onko siitä jotain seuraamuksia? Seuraavaksi Euroopan parlamenttiin, eli Jose seuraavaksi. Eh. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tervetuloa neuvoston puheenjohtaja. Yksi pakkomielteistä parlamentissamme on integroida systemaattinen kokonaisuus näihin esityksiin, joita meillä nyt on pöydällä parlamentin ja neuvoston kesken. Nämä kuusi toimenpidettä tässä taustalla ja sitten ne esitykset, joita on myös ulkopuolella esillä. Ensimmäinen kysymykseni on, uskotteko puheenjohtaja, että on tiettyä päällekkäisyyttä, kun ajatellaan, kun on näitä makrotalousesityksiä tai sitten tämä eurosopimus, joka tarvitaan kilpailukykyä varten. Ja siinä tarvitaan totta kai hyvin sopusuhtainen ratkaisu. Sitten tämä elpymis- tai pelastuspaketti, se, että siinä olisi yksityistäkin mukana 2013 lukien. Miten välttää se, että tämä järjestelmä, jota sovelletaan 2013 lukien yksityisiin laitoksiin, kun jos ne ovat nyt tartuttaneet aikaisemmin, niin miten voidaan ottaa huomioon ja integroida taloushallintopaketti tähän pelastuspakettiin? Minä esitän siis, että Hallitusten poliittinen esitys, joka yhdistetään tähän talousohjausjakso esitykseen otettaisiin huomioon myös tämä julkinen velka, onko se kestävä vai ei, ja jos ei, niin mitä täytyy tehdä. Kolmanneksi ja lopuksi, kun meillä on pankkialan valvontajärjestelmä ja taloushallintopaketti, niin otetaanko tässä pääomapuolella huomioon myös julkisen velan laadun erot, nykyinen valtionvelka, oli se mikä tahansa, oli sen luonne mikä tahansa, niin siinä ei ole julkista pääomaa. Jos ajatellaan esimerkiksi säästöjä tai pieniä pankkeja, niin voidaanko joissakin vaaramaissa jotenkin tätä riskiä vähentää, jos ne eivät täytä pääomavaatimuksia kaikilta osin. Onko neuvosto sitten vielä päättänyt, että voitaisiin nostaa valtion velkaa mutta en tiedä, onko tässä mitään estettä puhua yhteisistä toimista, vaikkakin täytyy myös euroobligaation kohdalla käydä vielä keskustelua parlamentissakin. Haluaisin tähän täsmennyksiä neuvoston puheenjohtajalta. <clears throat> Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Portugal, Pedro Duarte. Obrigado eu começaria também por agradecer a forma uh, direta. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää hyvin suorasta ja analyyttisestä puheenvuorosta, jonka puheenjohtaja Van Rompuy esitti. Haluaisin esittää kaksi hyvin täsmällistä kysymystä. Ensinnäkin ensimmäinen kysymys nousi esille jo Itävallan edustajan puheenvuorossa. Asia liittyy velkakriisiin, joka kohtaa nyt useita jäsenvaltioita. Tämä kriisi on pahentunut tiettyjen rajoittavien toimien seurauksena, jotka puolestaan juontavat äh, kasvu- ja vakaussopimukseen. Kasvuprosentit ovat kestämättömiä pitkällä aikavälillä ja tästä voinkin esittää sen kysymyksen, että meillähän on jo konsensus pysyvästä mekanismista. Onko se riittävä väline, jolla voidaan vastata tämän tilanteen esittämiin haasteisiin? Euroobligaatiosta ei kenties ole, eurovelkakirjoista ei ole konsensusta riittävässä määrin poliittisesti, mutta eikö olisi kuitenkin keskeistä, jotta päästäisiin tästä tilanteesta eteenpäin, Äh, tietyt jäsenvaltiot ottaisivat äh, euron käyttöön. Ja sitten meillä on tämä eurosopimus. On ryhdytty merkittäviin toimiin, jolla pyritään vakauttamaan yhteistä valuuttaa. Meillä on tarve saada tarpeellinen määrä taloudellista koordinaatiota aikaiseksi. Samaan aikaan täytyy kuitenkin huomioida jokaisen jäsenvaltion erityispiirteet ja erityistarpeet. Tässä sopimuksessa pystytäänkö sillä kunnioittamaan tätä erityislaatuisuutta, joka jäsenvaltioilla on? Löytyykö siitä sitä kautta oikeanlaisia ratkaisuja niin, että jokaisen jäsenvaltion suvereniteettia voidaan kuitenkin kunnioittaa? demokraattisella tavalla valittujen hallintojen tehtävänä ja vastuuna on päättää omasta makropolitiikastaan. Ei saa olla niin, että, että tietyt jäsenvaltiot tulkitsevat sopimusten käytäntöönpanoa ikään kuin toisten pakkosaneluna niitä kohtaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No niin, sitten euroalueen ulkopuolelle Romaniaan Marion Zanskanjan. Äh. Anteeksi, jos lausuin väärin. Doresc să spun că sunt de acord cu punctul de vedere al domnului. Kiitoksia. Minä olen samaa mieltä kuin neuvoston puheenjohtaja. Eurooppalainen ohjausjakso ja tämän tyyppinen koordinointi on hyvin tärkeä hetki Euroopan unionin elämässä. Talouspolitiikan vaki, vakauttaminen on hyvin tärkeää. Jos me ajattelemme vuotta 2010, ne äh, varat, äh, joita käytettiin velkojen äh, maksamiseen ja julkisen velan rahoitukseen, ne olivat rahoja, jotka vähensivät Euroopan unionin investointimahdollisuuksia monella miljardilla eurolla, sadalla miljardilla euroilla. On hyvin vaikea olla kilpailukykyinen nousevien talouksien kanssa. jolle me pysty puolittamaan julkista velkaa ja jos emme pysty rahoituskuluja alentamaan. Hyvä puheenjohtaja, minulla on kolme kommenttia. Me puhumme budjettipolitiikan yhtenäistämisestä ja tästä taloushallinnosta, josta erityisesti pidän. Mutta se, että meillä on yhteiset tavoitteet maille, joilla hyvin erilaiset tilanteet keskenään taloudellisesti Joillakin velka on 30 prosentin päällä ja toisilla sitten 50 prosenttia. Ja on maita, joissa sosiaalikulut ovat 30 prosenttia ja toisissa maissa 13 prosenttia. On hyvin tärkeää miettiä sitä, kuinka me voimme nämä kansalliset eh, taloudet eh, muotoilla sillä tavalla uudestaan, että ne kaikki pääsevät tavoitteisiin strategia 2020. No sitten asiantuntemus, jota Euroopan unionissa on. Onko meillä Euroopan unionissa tällä hetkellä tarpeeksi asiantuntemusta? Haluaisin antaa joitakin esimerkkejä. Minun maani Romania on maa, jossa komissio edusti, ennusti ennusti vuodelle 2009 5,5 prosentin kasvua, mutta olikin vähennystä 7 prosenttia. Ja jos tätä ennustettavuutta ei voida parantaa, niin tulee hyvin paljon vaikeuksia. Meidän pitäisi myöskin sosiaalipuoleen ja koulutukseen puuttua. Kiitoksia kovasti. Aika rientää. Puheenjohtaja Van Rampöntä täytyy lähteä 10.15. Täällä on vielä kolme halukasta esittämään kysymyksen seuraavaksi. Vihdakortti Väikkikin myöhässä Liettuvasta. Andre Kartis, sen Sofi Intervelt ja Mikel Portas. Pyydän Euroopan parlamentin jäsenet, kyllä te pärjäätte minuutillakin. Kartis ehkä lyhyesti tekin, niin saisitte vastauksenkin. Kiitos. Gerai, tikrai ačiū. Labai trumpai. Visų pirma, gerimas prezidentė, ačiū. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä, herra Van Rompuy, siitä, että aivan selkeästi esititte ajatuksianne. On vahinko, ettei liittyvällä ole mahdollisuuksia keskustella tästä vielä tarkemmin kansallisen parlamentin kanssa. Minä olen samaa mieltä siitä, että on otettava huomioon 20 jäsenvaltion erityispiirteet kunkin maan kohdalla myös esimerkiksi pankkiasioissa. Esimerkiksi Liettuassa meillä on oma järjestelmä, meillä on kiinteät korot, sekin on huomioitava. Siksi kysyisinkin teiltä, Aiotaanko miettiä myös sellaisia mekanismeja, jotka ottaisivat huomioon olemassa olevat sosiaaliset ja taloudelliset mallit eri maissa? Otetaanko huomioon erityispiirteet? Thank you, Sophie. Kiitos, Sophie. Um, yes, thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja Van Rompuy. Tervetuloa myös kansallisten parlamenttien kollegoille. Mukava, että niin monet ovat paikalla. Kun nyt olen katsonut viime viikolta neuvoston johtopäätöksiä ja kuunnellut myös niitä keskusteluja, joita olemme viime kuukausina käyneet, niin olen kyllä aika moisen pettynyt ja myös huolissani. Me olemme kuulleet rehellisesti sanottuna kaiken tämän jo aiemminkin. Sanotaan, että euro on niin vakaa kuin se poliittinen tahto, joka sen taustalla vallitsee. Ja tällä hetkellä tahto on kyllä varsin heikko. Me emme näytä pääsevän eteenpäin tästä hallitusten välisestä lähestymistavasta. Sanon aina vierailijoille, että jos on ryhmä vierailijoita, niin täytyy päättää, meneekö nyt syömään juustoleipää vai kinkkuleipää. Ja lopputulos on se, että kukaan ei saa lounasta, jos kaikki osallistuvat päätöksentekoon. Ja jos päätetään jotakin hieman monimutkaisempaa asiaa, niin eihän se onnistu. Juuri niin tässä käy. Eurooppa jumittaa paikoillaan ja me tarvitsemme monenlaisia ratkaisumekanismeja, konsteja, parannuskeinoja. Niistä voidaan puhua loputtomiin, mutta Eurooppa pysyy sairaana. Meillä on jonkinlainen identiteettikriisi ja napan tuijottelu, mutta muu maailma ei meitä jää odottelemaan. Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys mielessäni. Tämä oikeastaan kuuluu pikemminkin kollegoille, jotka ovat paikalla, mutta me aina kuulemme siitä, mitä jäsenvaltiot eivät halua. Ne jankuttavat eitä, mutta haluaisin joskus kuulla, mitä ne todella haluavat. Jos jäsenvaltiot eivät kanna vastuutaan euroalueesta ja koko Euroopasta, niin, niin mitkään asiat eivät täällä parane. Well. Kiitos, sitten Miguel. Eh, Kiitoksia. Herra Van Rompuy, Portugalin hallitus on viime perjantaina neuvoston kokouksessa täällä Brysselissä esitellyt neljännen kasvu- ja vakausohjelmansa. Ja tämä asiakirja ei ollut keskusteltavana missään puolueessa. Sitä, sitä ei ole käsitelty kansallisissa parlamenteissa. Ja nyt kuitenkin Van Rompuy sanoo, että kansallisten parlamenttien rooli on hyvin tärkeä. Joten mikä nyt sitten on totta? Siis sanat vai se, mitä hallitukset tekevät? Toinen on sitten tämän alijäämän laskeminen. Alku, aluksi saksalaisilla oli aivan järkevä tapa ajatella, se jonka mukaan julkinen investointi, julkiset investoinnit pitäisi jättää alijäämän laskemisen ulkopuolella. Kysymykseni kuuluu, miksi tässä laskemisessa nyt neuvosto ei, ei ollenkaan ota huomioon näitä korkoja. Meidän pitäisi ottaa toisenlainen malli huomioon, koska se ottaisi sitten huomioon ne maat, joissa on paljon ongelmia, kuten Kreikka ja Portugali. Kreikka ja Portugali eivät voi, voi kasvaa, jos ei velka vähene. Miten te pystytte sitten vakuuttamaan niille maille, jotka ovat käyttäneet vakausrahaston rahoja siitä, että jos Iranin lainat ovat 5-6 prosentin luokkaa, jos miten palkkojen käy, maksavatko aina samat ihmiset? Thank you. I think... Kiitoksia. Vasta nämä oli mielipiteitä kuin kysymyksiä puheenjohtaja Fernand, toivottavasti tässä lyhyessä ajassa voitte jotenkin selviytyä vastata. Kiitoksia kovasti kaikista puheenvuoroista vaikkakin joudun vastaamaan hyvin lyhykäisesti, mutta kyllä minä olen vakavasti kaikkia miettinyt kuitenkin. Ensinnäkin yksi huomio. Kaikki ne, jotka moittivat Euroopan tai Euroopan toimielimiä tänä päivänä, ne ovat liian hitaita olleet, eivätkä liittävän voimaperäisiä, liian vähän liian myöhään, niin minäpä muistutan heille, että kun minä aloittelin omassa tehtävässäni, niin ei ollut yhtikäs mitään. Ei ollut vakaussopimusta, sitä ei edes sovellettu. Ei ollut minkäänlaista makrotaloudellista valvontaa, ei siis minkäänlaista. Ei myöskään kilpailukyvyn valvontaa, eikä kiinteistökuplien valvontaa, ei siis yhtikäs mitään ollut. Eikä ollut mitään pelastusrahastoja, ei sen paremmin tilapäistä kuin pysyvästä, pysyväistäkään. Tai eikä mitään päätöksiä tehty missään. Siis ei tehty päätöksiä. Toisin sanoen, jos nyt olisi toimittu kuten olisi pitänyt toimia, niin ei, täytyy muistaa, että ei ollut aluksi yhtään mitään ajateltu. Tämä ensimmäinen huomio. Jos joku meitä kritisoi aika köykäisesti, niin täytyy muistaa, että olisi aikaisemminkin ryhdytty toimenpiteisiin jo. Joka tapauksessa täytyy välttää tilanne, että kriisi toistuu. Sen takia olemme ryhtyneet rakenteellisiin toimenpiteisiin. Olemme omaksuneet taloushallinnossa rakenteellisia toimenpiteitä, nämä kuusi komission esitystä ja myös taloushallinnon työryhmän kertomus ja nyt siihen pannaan päälle vielä eurosopimus. Ne ovat rakenteellisia toimenpiteitä, jotta voidaan saada enemmän taloushallintoa, jotta kriisi ei toistuisi enää jatkossa. Toisin sanoen, tämä on äärimmäisen tärkeä osatekijä. Nyt olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, joiden myötä saadaan aikaan kriisi, mekanismi, siis pysyvä rahasto 2013 jälkeen. Tämä on siis taloushallinnossa. Ja sitten toisaalta myös rahoitushankkeissa meillä on aloitteita, jotka johtavat siihen, että pystymme jatkossa tällaiset kriisit paremmin hallitsemaan. Siis kriisin väistäminen jatkossa on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ja sitten kolmas huomio. Riittävätkö hyväksytyt toimenpiteet kriisin hoitamiseksi euroalueella? Siis siis euroalueella. Euro on kuitenkin vahva valuutta. Entä sitten jotkut maat, jotka ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, niin riittävätkö ne? Minä olen ollut maassani myös budjettiministeri silloin, kun meillä oli budjettikriisi ja olimme 135 prosentin tasolla valtiovelan kanssa, siis BKTL, 135 prosenttia. Saimme aikaa, tässä on nyt se ero, me saimme aikaa 90-luvulla ja 80-luvullakin, mutta varsinkin 90-luvulla. Saimme riittävästi aikaa mukauttaa ja hyväksyä toimenpiteitä niin, että vajeen rahoitus ei ollut missään millään muuta ongelmallinen. Ruotsin ministeri viime Euroopan neuvostossa totesi, että me olemme eläneet kriisin Pohjoismaissakin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Meillä oli rahoitus- ja talouskriisi. Meillä oli aika kahdeksan vuotta korjata tilanne. Eikä me onnistuneet, kuten ei minun maassakaan. Eli nyt tarvitaan aikaa. Totta kai, tässä on tämä uusi tekijäkin, rahoitusmarkkinat. Ne reagoivat täysin kohtuuttomalla tavalla. Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana euron historian aikana eivät ole mitenkään reagoineet, vaikka ongelmia olikin taustalla, vakavikin ongelmia. Ja nyt varsinkin sitten reagoivat. Jos on vähäistäkin hälyä jossain, niin se johtaa täysin kohtuuttomiin seurauksiin. Siksi Euroopan unionin komissio, komission jäsen Barnier, ovat hyväksyneet joukon toimenpiteitä, siis ison kirjon toimenpiteitä, jotta vielä paremmin voitaisiin säännellä rahoitusmarkkinoita ja joitakin rahoituslaitoksiakin. Olemme myös vahvistaneet valvontaa rahoitusalalla, ei pelkästään kansallisesti, vaan myös Euroopan tasolla. Toisin sanoen todellakin voidaan näin välttyä näiltä irrationaalisilta toimenpiteiltä rahoitusmarkkinoilla. Ja näin voidaan myös hälventää tiettyjä ylilyöntejä joissakin rahoituslaitoksissa. Eli tässäkin olemme toimineet. Totta kai edessä on nyt valtava haaste, kun vakautamme talousarviota. Se on välttämätöntä, väistämätöntä, monista syistä, kansallisista syistä, poliittisista syistä. Totta kai Eurooppa vie myös euroaluetta eteenpäin, mutta me tarvitsemme siis kilpailukykyä, tervehdyttää kansallista taloudenpitoa, se on kansallinen velvollisuus. Eurooppa varmansi ehkä lykkää liikakin ulkopuolelta, ehkä sen kuva kärsii siitä, mutta kuitenkin toimenpiteitä tarvitaan. Ja kansallistakin syistä, ja varsinkin niistä syistä, niin että voidaan turvata ihmisten hyvinvointia ja sosiaalinen mallikin turvata. Mutta vakauttamisen sisällä meidän täytyy kuitenkin säilyttää sijoitukset jatkossa, TK, koulutus ja muut. Siinä se haaste onkin. Euroopan tasolla tämä eurooppalainen ohjausjakso tai seurantaväline, ei pelkästään vakauttamista ajatellen talousarvioissa, eikä pelkästään ajatellen makrotodellista valvontaa, vaan yhtä lailla ajatellen EU 2020-strategia, se täytyy myös integroida muihin ponnisteluihin niin, että ei se ole yksipuolinen toimenpide, joka vaatii lisää tiukkuutta, vaan yksi lähtökohta myös tulevaisuuden takamiseksi. Siis emme voi jättää tätä eurooppalaista ohjausjaksoa yksinään, sanoisinko, niin että se jotenkin kärsisi tästä virkavaltaisesta lähestymistavasta, vaan täytyy ottaa hyvin vakavasti, siis hyvin vakavasti nämä kolme osatekijää eurooppalaisen ohjausjaksossa. Yksi nimenomaan tähtää taloudelliseen kasvuun ja, ja pysyviin työpaikkoihin. Moni teistä korosti, aivan oikein korosti, nimenomaan perinteiden kunnioittamista eri maissa, jotta voitaisiin saavuttaa kuitenkin tavoitteet Euroopan tasolla tästä syystä. Jo aivan alusta alkaen olen nähnyt lehdistössä kiertävän tietoja eläkkeistä, eläkejärjestelmistä 67-vuotiaana esimerkiksi, tai indeksointijärjestelmistä jossakin maissa. Se on huono menetelmä. Hyvä menetelmä on tämä sopimus. Toisin sanoen, että meillä on jo tavoitteet etusijalla ja sitten miten tämä kaikki toi, toteutetaan tai sovelletaan, niin se jää kansallisten parlamenttien ja hallitusten harteille, totta kai komissio ja sen jälkeen muut tahot, neuvosto, Eurooppa-neuvosto, joutuvat sitten varmentamaan, onko tavoitteet saavutettu. Mutta tapa, jolla nämä tavoitteet saavutetaan, on ennen kaikkea kansallisella puolella. Täytyy yhteensovittaa, tarvitsemme seurantaa, täytyy pystyä myös esittämään pakotteita. Totta kai tarvitaan vertaispaineita, markkinoiden paineita, institutionaalista paineita, mutta se, miten tämä sitten toteutetaan, niin suurelta osin se jää kansalliselle tasolle. Eurosopimus, siinä on totta kai päällekkäisyyttä myös taloushallinnon kanssa häpeämättä voin sen sanoa, siinä on päällekkäisyyttä. Tästä syystä on sanottukin, että sopimuksessa on paljon tekijöitä, jotka täytyy huomioon ohjausjaksoonkin. Tämä on kyllä jo huomioitu, mutta nyt siinä halutaan lisätä vielä painetta verrattuna nykyiseen paineeseen. Siksi me kokoonnumme kerran vuodessa korkealla tasolla euroalueen maiden kesken ja kaikki niiden kesken, jotka haluavat osallistua koordinaatioon talkoisiin. Joka vuosi on mietitty myös komission esitysten pohjalta asioita ja totta kai lisäpainetta vielä tarvitaan. Olemme kyllä tietoisia siitä, että meillä on yhteisva- yhteisvaluutta ja me tarvitsemme myös samaan suuntaan menevää taloudellista kehitystä. Ja totta kai me tarvitsemme myös talouspolitiikkaa, joka ei välttämättä ole identtistä, mutta kuitenkin menee samaan suuntaan. Riittääkö tämä sitten? Onko tämä pysyvä mekanismi riittävä? No ei tässä nyt kannata olla epärealistinen. Tämä väline tai siis joka nyt on käytössä, niin sitä on käytössä 17 miljardin edestä ainakin ajatellen niitä, mitä välittömästi on käytettävissä, ja sitten vielä 440 miljardia sen jälkeen, kun sopimus on saatu aikaan. Eikä sitä puristaa, ei todellakaan. Meidän täytyy vielä korjata joidenkin maiden tilannetta, oikeastaan kaikissakin maissa. Ja jos tulee vastaan jotain tarvetta, niin olen valmiita puuttumaan. Kreikan kohdalla oltiin valmiitaan. Mitään ei ollut ennakkohittu Lissabonin sopimuksessa, eikä mitään myöskään niissä toimenpiteissä, jotka euron aikana on toteutettu. Kuitenkin näin tehtiin ja kaikki, jotta pystyttiin vakauttamaan euron tilannetta. Me teemme kaikkemme, mutta totta kai kyllä sitten löydetään myös keinoja. Vielä lopuksi yksi huomio. Jotkut ovat aivan oikeinkin valitelleet näitä tiukkoja toimenpiteitä. Ne täytyy totta kai mahdollisimman oikeudenmukaisesti jakaa maan sisällä. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus budjettivakuuttamisessa on todellakin olennainen tekijä. Minä tulen itse maasta, joka aloitti 80-luvun alussa 15 prosentin alijäämällä. Siis, siis ajatellaan Kreikan alijäämää nyt tällä hetkellä. Uskakseni me olemme pysty, onnistuneet kuitenkin eri toimenpitein omaksumaan sosiaalisen lähestymistavan – jonka myötä pääsimme eroon budjettikriisistä. Kyllä se mahdollista on. Olemmeko aina säilyttäneet ne alueet, jotka tulevaisuuden takavat? Emme nyt välttämättä aina, mutta on hyvä ottaa vaarin myös tällaisesta vakauttamisesta. Sosiaalinen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus on kuitenkin olennaista tässä kaikessa. Mutta ihmisille täytyy myös osoittaa, että Ponnistus tähtää mukauttamiseen, mutta kyllä on myös valoa tunnelin päässä, vaikka se näyttää nyt pahalta. Totta kai moni kärsii, mutta siinä halutaan nimenomaan sosiaalinen malli säilyttää, ei sitä murskata. Kaikki tämä on nimenomaan taistelun voittamiseksi pitkällä aikavälillä sosiaalisen mallin hyväksi, ja minä toistan, ei sen murskaamiseksi. Toisin sanoen, kun me sovellamme tätä niin valtava vastuu on kansallisella tasolla. Me tarjoamme tavoitteet, taloudelliset, budjetin, rakenteellisten muutosten tavoitteet, mutta sitten kun puhutaan täytäntöönpanosta, niin kyllä se suurelta osin jää kansalliselle tasolle. Totta kai yhteisömenetelmä on sellainen, jonka ansiosta voidaan myös harjoittaa painostusta. Ja ne, jotka eivät noudata tätä välttämätöntä kuria, heidän etujen mukaista sekin on muuta, kuten kaikkien etujen mukaista, niin sitten viime kädessä rangaistakoon heitä. Niin, että kaikki menevät samaan suuntaan kuitenkin, niin että mahdollisimman pitkälle noudatetaan kansallista to- toimivaltaa. Tässä nyt muutama huomio teidän mielenkiintoisiin puheenvuoroihinne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Käsittääkseni te joudutte nyt kiirehtimään. Toivottavasti emme ole teitä pidätelleet, että te jää koneesta. Sitten seuraava kohta listalla hetken päästään. All right, don't relax. No niin, eipäs nyt ihan löysille, koska me jatkamme välittömästi. Olkaa vaan hyvät. No niin, seuraavaksi välittömästi seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin parlamenttien välinen vuoropuhelu eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Täällä on paneeli, neljä kansallisten parlamenttien valiokuntien puheenjohtaja Kleina, Van den Brucke, Kazuak, Stumfoll ja neljä esittelijää myös talouden ohjausjärjestelmäpaketin osalta. Ne, jotka nyt ovat lähdössä, niin tehkääpä hiljaa. Muuten tässä hukataan aikaa vielä enemmänkin. Nyt tarkoituksena on, että kukin panelisti puhuu viitisen minuuttia. Sen jälkeen kysymyksiä Muistutettakoon teille, että jos haluatte tässä puhua, niin on kyse sitten sinisestä kortista. No niin, esityslistan mukaan ensimmäisenä, siis hiljaisuutta pyydän. Tämä ei ole kovin reilua puhuja kohtaan. Minun päälle ne voitte puhua, mutta puhujen päälle ette puhu. Eli ensimmäisenä herra Kleina, hän on Puolan senaatin budjetti- ja valtion talousvaliokunnan puheenjohtaja herra Kleina. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Me olemme nyt saaneet osallistua hyvin kiinnostavan keskusteluun herra Van Rompuyn kanssa. Ja hyvin tärkeä, kiinnostava teema tässä on ollut eh, tämä yhteisen strategia ja, ja eurooppalainen ohjausjakso. Ja tämä keskustelu liittyy hyvin parlamenttien väliseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on löytää eh, ratkaisuja tiettyihin asioihin talouskriisissä. Me tiedämme, että nämä aiheet, joita käsittelemme, ovat eh, yhä yksityiskohtaisempia. Ja nyt pitäisi miettiä, mitä, mitä on saavutettu ja mitä edessämme on. Asiantuntijoiden mukaan tämä rahoitus- ja talouskriisi, joka alkoi vuonna 80, 2008 Lehman Brothersin konkurssista, niin mm, optimistitkin, jotka nyt näkevät merkkejä kasvusta, mutta hekin sanovat, että kasvu on hyvin vielä orastava. Meillä on tiettyjä asioita, joita täytyy vielä toteuttaa, että Euroopan 2020-strategia voidaan panna täytäntöön. Tämä liittyy myöskin eh, siihen, mitä rajoitetut budjetit ovat sekä Euroopan unionissa että eri jäsenvaltioissa. Meidän täytyy katsoa julkista rahoitusta uudelleen ja meidän täytyy hyvin rohkeasti suhtautua kaikkiin rahoituskeinoihin. Meillä on tavoitteita tulevaisuudelle, erityisesti haluamme rajoittaa työttömyyttä ja saada kasvua syntymään. Lissabonin strategia oli fiasko. Ja yleinen näkemys siitä, että kuinka me vastaamme kilpailuun, joka tulee Yhdysvalloista, Kiinasta ja muista kolmansista maista, niin meillä on ohjelmia kuten Galileo, ITER ja muut. Mutta miten me voimme hyödyntää, hyödyntää niitä ollaksemme yhä kilpailukykyisempiä? Meiltä puuttuu rahoitusta erityisesti budjetit 2014-2020 eivät ollenkaan riitä siihen tarpeeseen, mitä meillä tällä hetkellä on. Meillä on epäilyksiä sen suhteen, että miten me voimme talouspolitiikkaa toteuttaa jäsenvaltioissa, kun nyt on nämä kymmenkunta suositusta komissiolta annettu. Meille puhutaan vakauttamisesta taloudessa ja meille puhutaan köyhyyden vastaisesta taistelusta ja näitä on hyvin vaikeaa yhdistää toisiinsa. Euroopan 2020 strategia, se on minimistrategia, ja me näemme jo eräissä jäsenvaltioissa, että eräisiin tavoitteisiin on hyvin vaikeaa päästä. Ei ole syytä unelmoida kilpailukyvyn parantumisesta sellaisessa tilanteessa, jossa tutkimus- ja kehitysbudjettiin ei ole edes kolmea prosenttia annettu varoja. Maatalouspolitiikka ja konvergenssipolitiikka ovat välttämättömiä. Meidän täytyy pyrkiä tasoittamaan eroja jäsenvaltioiden välillä. Minä uskon, että eurooppalainen keskiarvo on tässäkin keskustelussa otettava huomioon. Muuten meille tulee kahden nopeuden Eurooppa. Jäsenvaltioista tulee muitakin viestejä, jos me puhumme BKTstä, niin hyvin nämä erot BKTn välillä eri maiden kesken voivat vain kasvaa. Me tarvitsemme konvergenssipolitiikkaa ja se on hyvin tärkeää, jotta me voimme monialaisen solidaarisuuden syntymään. Ei tässä ole altruismista kysymys, vaan tässä on aivan välttämätön ehto sille, että me voimme jatkaa elämäämme. Aivan yksinkertaisesti on näin. Minkälaisia uusia hallintokeinoja sitten on tässä taloudessa olemassa? Me puhumme valvonnasta ja uudesta, uusista instituutioista, mutta ehkä tämä on vähän ylikorostunut reaktio komission puolelta, erityisesti mitä tulee vaatimuksiin, niin eikö, eivätkö nämä vaatimukset ole juuri jarruja kaikelle kilpailukyvylle? Kolmen prosentin velkataso on sallittu, mutta kuten äh, Amerikassa ehkä me voisimme käyttää enemmän rahaa siihen, että pelastettaisiin tiettyjä sektoreita. Eräissä maissa sanotaan, että tällaisia toimia, tällaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä. Puola, joka ei kuulu euroalueeseen, on joutunut hyvin tiukkaan talouspolitiikkaan turvautumaan. Ja me teemme, teemme sen ja kiristämme hanoja. Meillä on kaikenlaisia rajoituksia kuitenkin julkinen rahoitus, julkiset menot ovat tietyissä rajoissa. Ja mitä esimerkiksi tulee koulutukseen tai tutkimukseen, niin meillä on to- todellisia budjettirajoitteita olemassa. Tällaiset esteet ovatkin hyvin hankalia kussakin jäsenmaassa. Ja vaikka haluamme budjettikuria noudattaa, niin kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme, niin siis sehän on kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme. Samalla minä haluaisin ottaa esille muutamia esimerkkejä. Viime vuonna Puolassa, Puolassa ja yhdeksässä muussa maassa Euroopassa pyydettiin sitä, että annettaisiin kiinteitä ratkaisuja sille, miten rahoitus toteutetaan eläkekassoissa, eli se, että eläkekassojen rahoitus jätettäisiin tämän laskelman ulkopuolelle. Tätä ei kuitenkaan huomioitu näissä laskentamalleissa. Meillä kukin maa on eri, erilainen ja niitä pitäisi katsoa sitten vähän eriytyneesti Euroopan puolelta. Joka tapauksessa me suhtaudumme myönteisesti näihin aloitteisiin, kun makrotaloudellista politiikkaa yhdennetään. Toivomme, että eurooppalainen ohjausjakso on merkittävä tekijä tässä politiikassa. Sitten parlamentin eh, ja hallitusten eh, välinen koordinointi päivittäin päivittäinen yhteistyötä on, mutta tämä eurooppalainen ohjausjakso asia on vasta aluillaan, emmekä me halua liian tiukkoja sääntöjä tähänkään. ainakin tässä vaiheessa se olisi liian aikaista. Yhteistyö on tärkeä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti noin selityksen sanana. Niin näillä onkin seitsemän minuutin nyt heitä. totta kai nyt on viisi, mutta se on vaikeaa. Herra Van den Broeke. Ja, dank wel, eh, voorzitter. Eh, We hebben... Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin jo hetki sitten sanoin, me olemme Belgian parlamentissa käyneet hyvinkin syvällistä keskustelua alun alkujaan tämä menettely oli uusi ja me esitimme kysymyksiä. Ja sitten olemme havainneet, kuinka hyödyllinen menetely tämä on ja olemme saaneet aikaiseksi konsensuksen puolueiden kesken. Keskustelussa korostin jo seikkaa, jonka vielä haluan nostaa esille uudemman kerran. Me katsomme, että on tärkeää, että eurooppalainen ohjausjakso talouspolitiikassa – saa tuekseen myös strategian, joka korostaa talouskasvia. Sen on oltava, talouskasvua. Sen on oltava riittävän tasapainoinen ja vahva. Ennaltaehkäisevä aspekti, eli siis se, että, että voitaisiin välttää jo ennalta kriisit, on oleellista. Ennaltaehkäisy on kaiken ydin. Tietyt tekijät, joita tarvitaan rahoitussektorilla – ovat pikkuhiljaa ikään kuin katoamassa tästä pohdintaprosessista. Ajattelen tästä, tässä niitä eroavaisuuksia, joita meillä on toisaalta rahoituslaitoksissa, pankeissa ja toisaalta taas liikepankeissa, jotka ovat taipuvaisempia ottamaan enemmän riskejä toiminnoissaan. Nyt edetään ikään kuin Yhdysvaltojen viitoittamalla tiellä, pikemminkin kuin Euroopan omalla tiellä. Jos liikepankkien ja perinteisten säästöpankkien välillä ei tehdä selkeämpää eroa, jos tällaista eroa ei haluta tehdä, niin täytyy ryhtyä muihin toimiin. Tämä väistämättä johtaa meidät pohtimaan Baalin Baselin sopimusta, Basel kolmosta. Meillä on tämä niin sanottu pankkialan testamentti. Mitkä ovat ne kokemukset, joista pitäisi ottaa opiksi? Euroopan parlamentti on siinä tilanteessa, että sen täytyy ottaa hyvin vakavasti pankki, pankkisektorin ongelmat ja vaatimukset. Jos me emme puutu tähän tilanteeseen nyt, niin se on meillä edessämme jatkossa. Toivoisin, että me voisimme edetä tehokkaammin tällä tiellä. Sitten taloudellisen kasvun stimulointi. Meidän asiakirjassamme me katsomme ja tuomme esille, että eurooppalaisten markkinoiden syventäminen on tarpeen. Ajattelen tässä nimenomaan Montin raporttia. Tarvitaan konkreettisia kannustimia talouskasvulle. Tarvitaan kannustavaa tutkimus- ja kehityspolitiikkaa. Tiedän, että tämä on hieman kiistanalainen kysymys, mutta enemmistö joka tapauksessa kannattaa tätä suuntaa. Kasvua synnyttävien hankkeiden rahoittaminen rajat ylittävästi. Tämä on oikea tie, jolla pitäisi edetä. Euroobligaatiot mekanismina eivät saa johtaa siihen, että vastuuttomasti jäsenvaltiot niihin suhtautuisivat. Mutta samanaikaisesti me tarvitsemme uusia rahoitusvälineitä. On kehitettävä uuden tyyppisiä välineitä rahoitusmarkkinoiden käyttöön. Täytyy pohtia myös transaktioveron mahdollisuuksia. No sitten talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Kuulimme, että hyvin tiukasti täytyy sääntöjä noudattaa, täytäntöönpano täytyy toteuttaa tiukasti. Meidän täytyy lähteä liikkeelle kuitenkin hyvin laajasta näkemyksestä Euroopan unionissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä – ei pidä pelkästään korostaa tutkimusta ja kehitystoimintaa, vaan täytyy huomioida myös koulutus ja korkeakoulutus. On löydettävä tasapaino työllisyyspolitiikan suhteen, työpaikkojen laadun korostamisen suhteen ja sosiaalipoliittisten näkemysten suhteen. On äärimmäisen tärkeää silloin, kun muotoillaan suosituksia taloushallinnossa ja Eurooppa 2020-strategian puitteissa. Ei pidä keskittyä pelkästään budjettikuriin, tiukkuuteen, palkkakilpailukykyyn tai palkkadumpaukseen, vaan täytyy ponnistella myös tutkimuksen, koulutuksen alalla, korkeakoulutuksen alalla ja sosiaalisten oikeuksien alalla. Olen kunnioittanut puheaikaa. Puhuin viisi minuuttia Belgian tilanteesta. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi täällä on virheistyslistalla. herra Kazuak. Madame la, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää teitä meidän vastaanottamisesta täällä ja näin auttaa teitä työssä. Yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä varsinkin kun pitää paikkaansa, että jolla kullakin on oma legitiimi toimivaltansa, niin Euroopan toimielimet kärsivät valtion velan, kärsivät valtion velan kriisistä eri tavalla kuin kansalliset tahot. Mutta jos ajatellaan, mitä sitten täällä voidaan keksiä, niin niitä ei voida toteuttaa ilman kansallisten parlamenttien mukanaoloa. Siksi tällainen kokous on äärimmäisen tärkeää ymmärtääksemme toisiamme paremmin että voimme tehokkaasti täytäntöön panna mahdolliset ratkaisut. Muutama sana siitä tavasta, jolla Ranska aikoo toteuttaa ohjausjaksoa. Palaan siihen, mitä täällä jotkut muut ovat jo ottaneet esille. 2010 asti Ranskan hallitus toimitti parlamentille sisällön niissä sitoumuksista, joita se oli tehnyt Euroopan tasolla. Sen komissio oli ne hyväksynyt muun muassa uudistusohjelman kansalliset uudistusohjelmat mukaan lukien, mutta totta kai olisi pitänyt keskustella Ranskan parlamentissa siitä, ei ole ennen kuin asiat on löyty lukkoon. Totta kai täytyy miettiä myös sitten vuotusten lakien myötä, miten tavoitteet voidaan saavuttaa. Voidaan siis kuitenkin miettiä, miten parlamentti voisi olla enemmän mukana – sitten viime vuoden Ranskan parlamentti on tarkastellut kolmivuotista lakiesitystä, jotka liittyy myös vakauteen. mut meillä on kaksi ohjelmaa hyväksytty 2009. Totta kai kriisi oli päällä juuri silloin ja sitten viime vuoden joulukuussa vuoteen 14 asti. Näin otettiin huomioon myös Ranskan hallituksen sitoumus antaa parlamentille ainakin kaksi viikkoa ennen esitys, kun se menee Euroopan tasolle. Näin kansallinen parlamentti Ranskassa ainakin on paremmin mukana siinä työssä, mitä Ranskan viranomaiset tekevät unionin kumppaneittensa kanssa Euroopan unionin elimissä. Olemme myös sitä mieltä, että voimme vielä olla mukana myös ohjausjakson käsittelyssä. Kesäkuussa meillä on päätöslausuma äänestys Euroopan komission esityksestä – tällaisesta vuoropuhelusta, jotta paremmin voidaan miettiä asioita myös kansallisessa parlamentissa, tässä tapauksessa Ranskan parlamentissa, kuin nyt myös Euroopan toimielimissä. Sitten jos ajatellaan rahoitusta ja taloutta, niin me, me olemme puhuneet täällä kuudesta tavoitteesta, mutta koska olemme kaikki kytköksissä toisiimme myös kansallisilla markkinoilla, niin on aivan luonnollista, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat mukana, mutta miten toteuttaa se? Totta kai kukaan ei halua luopua budjettivallastaan, Tot, jos, mutta sitä paitsi, jos ajatellaan, että yhteistä työtä halutaan tehdä, niin jokaisen kansanparlamentin täytyy ilmaista enemmistön kanta. Se on ehkä sama kuin hallituksenkin näin tavallaan parlamentin valiokuntien kannat eivät tule hyvin esille. Täytyy miettiä, miten budjettivaliokunnat voisivat olla paremmin mukana tiedonvaihdossa hyvistä budjetti- ja verokäytänteistä jäsenvaltioissa. Ei tässä tarvita pelkästään tapaamisia, joissa puhuttaisiin budjettiopeista, vaan paremmin ymmärrettäisiin kansallisia käytänteitä. Jotkut kollegat ovat jo ennen minua korostaneet tätä puolta ja olen heidän kanssa samaa mieltä. No konkreettisesti budjettivaliokuntien puheenjohtajien tapaaminen tämän vuoden alussa olisi ehkä hyvä tilaisuus myös varhaisessa vaiheessa tutustua näihin suuriin suuntaviivoihin ennen kuin lyödään lukkoon vakauspaketin määräykset. Näin voidaan vaihtaa käsityksiä, joka myös laajentaisi keskustelua kansallisten parlamenttien suuntaan. Muutama seikka, jos sopii, vaikkakin tässä mennään jo yli puheajan. Henkilökohtaisesti olen hyväksynyt Van Rompuyn menetelmän sopimuksesta niin, että meillä on selkeä tavoite, mutta sinällä menetelmää ei rajata. Jokainen kuitenkin joutuu tavoitteet saavuttamaan. Sanoisin, että viimeaikainen päätös ainakin monetisoida osa velasta ehkä auttaisi välttämään spekulaation aiheuttamat vakavammat seuraukset julkiselle taloudelle. Siksi tältä osin olen iloinen siitä, kun huomaan, että jotkut parlamentin jäsenet kansallisparlamentista haluaisivat myös transaktioveron käyttöön. Jotkut parlamentit ovat jo jopa hyväksyneetkin mahdolliset takuut, jotka liittyvät valtiovelkaan mielestäni. Tämä on sellaista sarkaa, jossa voitaisiin tehdä yhteistyötä ja varmasti löytyy enemmistöäkin sen osalta, ettei spekulaatio enää pahenna kriisiä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheaikaa näin paljon ja vaikka nyt ylikin meni sen. No, tässä oli hiukkasen ongelmaa. Kello ei ollut ollenkaan päällä. Ihan hyvin se meni. Sitten seuraavaksi herra Stumfol. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää tässä yhteisestä kokouksesta, joka meillä on kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kanssa. Minä olen aivan samaa mieltä presidentti Van Rompuyin kanssa siitä, että hyvin monet asiat eurooppalaisessa ohjausjaksossa ovat sellaisia, että vastuut kuuluvat pääasiassa kansallisille parlamenteille. Ja voimme hyvin pitkälti sanoa, että tämä strategia 2020 eh, onnistuu vain silloin, jos jäsenvaltiot ovat eh, valmiita ottamaan sen tavoitteet omiin ohjelmiinsa ja toimimaan sitten sen mukaan, että ne myös pannaan täytäntöön. Itävallassa tilanne on sellainen, että meillä on tällainen strateginen kolmio eh, meillä on budjetin vakauttaminen, sitten meillä on rakennemuutokset ja meillä on sitten kasvu suunnattu työllisyyteen. Kaikki nämä liittyvät toinen toisiinsa ja hyvin vaikeaa on ilman rakennemuutoksia konsolidoida budjettia ja kun kun me ajattelemme vain kasvua, niin se on aina keino lisätä myös työttömyyttä. Minä tiedän erittäin hyvin, että nämä haasteet ja nämä kolme asiaa, mitkä vas- äsken eh, otin esiin, niin kaikkein tärkeintä on tämä kriisin vastainen taistelu. Me sanomme poli- parlamentissa, että on helppo päättää poliittisesti miljardin euron myöntämisestä mutta sen jälkeen budjetin tasapainottaminen onkin vaikeaa. Tämä on hyvin, hyvin siis suuri haaste meille. Minä olen aivan varma siitä, että Eurooppa-talousalueena sen vahvistaminen USAta ja Aasiaa vastaan on asia, joka on kaikkein tärkein. Muuten meidän asemamme putoaa. Me katsomme Kiinaa, Brasiliaa ja USA ja niiden dynamiikkaa, niin meidän täytyy pystyä tässä kilpailussa pärjäämään. Meidän talouspolitiikkana, jossa nämä on kolme kulmakiveä, se on osa kansallista politiikkaamme. Meillä on tiettyjä tavoitteita tästä eurooppalaisesta ohjausjoukosta olemassa. Me olemme 2010 jo päättäneet uudesta budjettilaista, joka, joka, oli, joka edellytti perustuslain muuttamista. 2009-2013 tämä on nyt jo käytössä. Ja aina budjettivuodelle me valitsemme kaikki raamit ja ylärajan kullekin menoerälle ja sitten me jarrutamme. Ja me tiedämme sitten, että me, me olemme, siis aina päätämme vuosi vuodelta sitten, miten nämä finanssiraamit kullakin vuodella ovat. Se, että me katsomme kaikkia näitä resursseja, niin me olemme ottaneet joustoa käyttöön. Ja sitten jos, jos jollakin sektorilla ei rahoja käytetä, niin tois, sitten annetaan joustoa muualla, eli kurja ja joustoa. 2013 meillä on aivan uusi laki voimassa. Meidän, me laskemme nämä asiat aivan eri tavalla kun aikaisemmin me katsomme, minkä, minkälainen, eh, minkälainen tavoite kussakin on ja mihin me pyrimme. No, nämä uskomattoman suuret haasteet, jotka meillä on edessämme, Haluaisin puhua koulutusohjelmista, niitäkin täytyy todeta, toteuttaa. Ja kanslerin virastossa ryhdytään myös tällaiseen toimeen. Me olemme hyvin valmistautuneet tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Meidän velkamme oli viime vuonna 4,1 ja nyt on 3,3 ja ensi vuodeksi olemme 2,9 prosentin tasolla, joten olemme hyvin varautuneet tähän tulevaisuuteen. Huhtikuussa hallituksemme antaa neljän vuoden budjettipuitteet, josta me sitten keskustelemme parlamentissa – ja me kerromme tietenkin kaikki tulokset sitten Euroopalle. Meillä on kasvu- ja vakaussopimuksia. Ehkä lyhyesti vielä haluaisin mainita tässä, että tässä vaiheessa kaikki, kaikissa maissa on nyt säästöbudjetti. Ja jos me yhdistämme tähän tiettyjä offensiivisia keinoja, niin ö, ö, en oikein tiedä, miten Euroopan budjettia voitaisiin laajentaa näissä oloissa. Kaksi kolme maata on vastaan tätä finanssien transaktioveroa, mutta kyllä se on tarpeen, koska finanssihan, finanssirahoitusala on täysin irti reaalitalouden asioista. Sitten kasvu- ja vakaussopimus, sitä ei ehkä pidä kovin tiukasti ottaa. Meillä täytyy, voi olla kysymys siitä ja meidän täytyy työmarkkinaosapuolten kanssa tästä puhua. Mitä sitten eläkeikään tulee, täytyy sitä muuttaa sen mukaan, mikä elinjään odote on. Kiitoksia nyt vielä kerran, hyvä puheenjohtaja, tästä. Ei riitä, jos me tätä yhteistyötä vain kaksi kertaa vuodessa harjoitamme. Meillä täytyisi olla vielä museammin mahdollisuus tavata. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi neljään esittelyjäämme. Tämä on tämä Kiitoksia. Kiitoksia Sharon. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että minulle on suuri ilo olla täällä läsnä. Kuuden vuoden ajan olen ollut myös Portugalin parlamentin jäsenenä. Nyt huomataan, että me olemme huomanneet, miten kansallisten parlamenttien tavassa on tullut muutoksia siinä, miten ne käsittelevät Eurooppa-asioita, miten niistä keskustellaan. Nyt sielläkin on ehkä tajuttu, miten tärkeä Euroopan liittyvät asiat ovat. Tässä kuuden lainsäädäntöehdotuksen paketissa on myös uutuuksia, kuten tiedämme. Se oikeastaan perustuu alun perin kriisin aiheuttamaan tilanteeseen, niihin vaikeuksiin, joihin törmäsimme Euroopan unioninkin toimielimissä. Tai jos ajatellaan, mitä ongelmia syntyi vakaus- ja kasvusopimuksessa, eli tarvittiin tiukempia määräyksiä. Siksi on vaikuttanut ehdottoman välttämätöntä saada aikaan oma menetelmä makrotaloutta varten. Näin voitaisiin toteuttaa uusia menettelytapoja talousarvioasioissa. Näin huomataan myös, että on saada aikaan hyvin tärkeä, saada aikaan järjestelmä, joka tarjoaisi sekä kannustumia että pakotteita. Minä uskon, että parlamentissa on käyty hyvinkin innovatiivista keskustelua. Me olemme järjestäneet keskusteluja kuuden esittelijän kesken ja on todettu, että me emme saa tyytyä pelkästään siihen, mitä meille on nyt tarjottu. Meidän täytyy miettiä myös päiväkohtaisia asioita. Meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä todetaan sekä parlamentin sisällä että sen ulkopuolella. Parlamentilla varmasti on sanansa sanottavanaan, eikä pelkästään toista muiden ajatuksia. Eurooppalainen ohjausjakso on hyvin keskeisessä asemassa tässä toimenpidepaketissa. Tässä on kyse nimenomaan institutionaalisista puitteista, ja minä haluaisin tähdentää erästä tavoitetta. Emme saa pelkästään pitäytyä toimenpiteisiin, vaan täytyy myös miettiä tarkoitusperiä. Siksi tämä sopimus, joka on vakaussopimus, voisi että vielä enemmän kasvuun. Meillä on maissamme erilaisia ilmiöitä, ei vähintä minun maassani, siinä miten vastataan kriisiin hyvin tiukoin toimenpitein. Minä uskon, että meidän täytyy pyrkiä ottamaan huomioon myös talouden näkyvät jatkossa. Ainakin näin me toivomme parlamentin jäseninä. Totta kai meidän täytyy taata asianmukainen julkinen rahoitus kasvun hyväksi. Näinkin voidaan luota kilpailukyville parempia näkymiä talouksissamme. On myös huomioitava eri talouksien erot. Jossakin tarvitaan ehkä enemmän rakenteellisia uudistuksia, muissa tarvitaan jo muuten kohdennettua toimintaa joillakin tietyillä aloilla. Siksi meidän täytyy enemmän yhteensovittaa toimintaa Euroopan unionin tasolla. Siksi on erittäin välttämätöntä noudattaa yhteismenetelmää. Tällä haavaa meillä on tarjolla vain hyvin vaikeita toimenpiteitä. Meidän on toimittava siten, että kriisissä tuleekin tilaisuus. Lopuksi haluaisin puhua parlamenttien roolista. Kansallisten parlamenttien rooli ja niiden toiminnan yhteensovittaminen Euroopan parlamentin toimintaan edellyttää keskustelua. Jos ajatellaan esimerkiksi kasvusopimusta, niin se edellyttää kyllä keskustelua myös kansallisissa parlamenteissa, yhtä lailla kuin täälläkin. Ei saa käydä niin, että nämä asiakirjat pelkästään toimitetaan hallitukselta Brysseliin ilman, että on käyty sisäistä keskustelua kansallisella tasolla. Näin voidaan huomattavasti paremmin yhteensovittaa toimintaa, voidaan löytää myös yhteisiä piirteitä ja Euroopan parlamentti olisi yhä enemmän nimenomainen, nimenomaan oikea parlamentti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Elisa. obrigada, Sharon. Eu começo exatamente onde o meu colega Diogo... Kiitos, Sharon. Haluaisin oikeastaan aloittaa siitä, mihin kollega Feijo päätti puheenvuoronsa. Eurooppalainen ohjausjakso on äärimmäisen tärkeä väline, jonka avulla voidaan edistää eri jäsenvaltioiden hankkeiden parempaa koordinaatiota. Tarkoitus on toimia niin, että jokainen jäsenvaltio löytää johdonmukaisuuden niiden hankkeiden välillä, joita unionissa kehitetään, ja voitaisiin vastata myös äh, kansallisiin haasteisiin samalla, kun vastataan komission esittämiin haasteisiin. Ei riitä, että me vain asetamme toisillemme ehtoja Euroopan tasolla, vaan meillä on oltava sellainen väline, joka auttaa jäsenvaltioita kantamaan oman vastuunsa, eikä suinkaan väistelemään sitä. Väline on kielteinen luonteeltaan, jos ei ole oikein suunniteltu ja sitä ei täytäntöönpanna oikein meillä on historiallinen mahdollisuus, johon on tartuttava. Meillä on mahdollisuus toimia realistisemmin, tehokkaammin, konkreettisemmin vapaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Meidän kaikkien yhdessä täytyy analysoida makrotaloudellisia vajeita. Luonnollisesti tämä kaikki on, on myönteistä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että meillä on edessämme se vaara, että tästä välineestä tulee vain pelkkä sanktion väline. Tätä parlamentti ei toimi, toivo. Me haluamme, että tämä lainsäädäntöteksti ei muotoutuisi minkäänlaiseksi automaattisesti tai sokeasti käytettäväksi sanktiovälineeksi, vaan tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan – pyrkiä parantamaan niitä ehdotuksia, joita komissio on esittänyt. Uskon, että kyllä pääsemme tässä tavoitteeseen. Meillä on tiettyjä keskeisiä linjoja, joista vallitsee konsensus. Tämän lainsäädäntöprosessin aikana eri vaiheissa täytäntöönpanoa – kansalaisten edustajien mukanaolo on hyvin tärkeää joko täällä Euroopan parlamentissa tai tietyissä jäsenvaltioissa kansallisissa parlamenteissa. Minä olen uudessa asiassa oikeastaan esittelijä. Kyse on tekstissä, tekstistä, joka on yhteispäätösmenettelyn alainen. Jotta se voisi olla hyödyllinen, niin sitä täytyy tulkita hyvin tiukalla tavalla ja ottaa huomioon ne uudet elementit, jotka kes- tähän keskusteluun liittyvät. Kilpailukyky on luonnollisesti keskeistä. Me analysoimme eri jäsenvaltioiden kilpailukykyä. Meidän pitäisi toimia niin, että onnistuisimme yhdistämään ne elementit, jotka ovat luonteeltaan hallitusten välisiä, uusiin elementteihin, jotka puolestaan liittyvät taloushallintoon ja niin sanottuun makrotaloudelliseen tasapainoon. Parlamentti on oltava mukana siinä prosessissa, kun valitaan indikaattoreita, niin että voitaisiin täydentää tulkintaa, joka keskittyy kenties joskus liikaa pelkästään vajeisiin ja velkaan, niin että otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet, kasvuvauhti, työllisyystilanne ja niin edelleen. Nämä pitäisi myös nähdä keskeisinä seikkoina, niin että tasapaino voidaan pitkällä aikavälillä taata. Usein tasapaino nähdään liian lyhyessä perspektiivissä. Näissä olosuhteissa, joita me nyt elämme, on luonnollisesti perusteita sakoille, mutta ei voida rangaista äh, jäsenvaltiota siitä, että tavoitteet äh, on asetettu ja sitten niihin ei päästä, jos ne, niitä ei ole asianmukaisesti analysoitu. Jos jäsenvaltio ei ole yhteistyöhaluinen, Taikka jos petoksia on havaittavissa, luonnollisesti tilanne on toisenlainen. Sokealla tavalla ei pidä vaatimuksia tulkita missään tapauksessa. Jäsenvaltioilla on oma vastuunsa kannettavana. Tämä täytyy nähdä symmetrisesti. Ne maat, jotka elävät alijäämän olosuhteissa, toisaalta taas ne, joilla on ylijäämää, niiden täytyy yhdessä laatia strategiaa. Ei ole minkäänlaista äh, automatismia tässä järjestelmässä, vaan pitäisi olla mahdollista se, että tulkinta olisi hieman yksityiskohtaisempaa kunkin kansallisen talouden suhteen. On hyvin tärkeää, että me tunnemme jokaisen jäsenvaltion kohdalta, mikä on sen liikkumavara, minkälaisessa marginaalissa se voi toimintaansa toteuttaa. E, eurooppalaiset taloudet ovat keskenään sellaisessa riippuvuussuhteessa, että se, sillä mitä yksi jäsenvaltio tekee, on, on luonnollisestikin vaikutuksia muihin jäsenvaltioihin. Meidän täytyy käyttää tämä väline hyödyksi. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta kaikille. E, kiitoksia siitä, että kaikki olette paikalla. Te olette hyvin paljon käyttäneet aikaa ja arvostamme sitä, että olette tulleet tänne keskustelemaan kanssamme. Kaksi syytä on tähän yhteistyöhön. Meillä on Lissabonin sopimus ja sitten meillä on näihin sisältöön ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä. Lissabonin sopimuksessa meitä kaikkia vahvisteltiin. E, Meillä parlamentin rooli vahvistui ja e, yhteispäätösmenettelyä laajennettiin. Parlamentin täytyy pystyä tekemään oman, oma työnsä. Sen täytyy tehdä kaikki ne tehtävät, jotka jäsenvaltiot e, ovat meille antaneet, koska olemme yhteislainsäätäjiä. Mitä sitten mm, neuvoston päätökseen siitä, että kaikki päätetään maaliskuun loppuun mennessä? Se oli ihan oikein, koska von Rompuykin sanoi äsken, että parlamentti, parlamentti käsittelee asiaa eikä tämä tule valmiiksi. Oli aika huvittavaa se, että von Rompuy korosti sitä, että hyvin paljon eh, finanssivalvontaa on tehty. Kyllä parlamentti mielestäni on auttanut eh, eurooppalaisemman ratkaisun löytämisessä hyvinkin paljon. Meillä on tässä kriisissä yhteinen vastuu. Meidän vastuumme on se, että mahdollisimman pian pääsemme terveeseen tilanteeseen ja sellaiseen, että me saamme eurooppalaisille annettua toivoa, erityisesti ihmisille, joiden tilanne on hyvin vaikea. Meidän täytyy päättää sellaisista ratkaisuista, jotka Eh, vaikuttavat eh, keskinäiseen riippuvuuteen. Meidän täytyy ihan tarkkaan tietää se, mitä viime vuosina on tapahtunut. Eh, ja kun minä puhun siitä, niin puhun euroalueesta erityisesti. Erät maat eivät ole noudattaneet niitä sitoumuksia, mitä ne ovat tehneet, eivät julkisen talouden kurin puolella, eivätkä myöskään kilpailukykyasioissa. Meillä on avoin koordinointimenettely ja me olemme tehneet sitoutu, sitoumuksemme mahdollisimman korkealla tasolla, jotta olisimme vähän kilpailukykyisempiä. No ihan suoraan voidaan asiasta puhua. Ei riitä se, että kaikki maat tekevät tai teeskentelevät tekevänsä se, mikä on tärkeää vaan kysymys on siitä, että meidän täytyy miettiä, miten me voimme varmistaa sen, että valvonta on todellista. Ja puhun positiivisessa hengessä, ei mitään poliisivalvontaa, vaan sellaista valvontaa, että voimme ennaltaehkäistä, ettei minkäänlaisia siirtymiä tapahdu. E, me olemme puhuneet tekstissä niin sanktioistakin, muuten ei tavoitteisiin päästä. Ja meidän täytyy nyt painostaa ystävällisessä mielessä eräitä maita. Tämä ei ole mitään sellaista, mikä korvaa kansalliset menettelyt, vaan tämä on lisä niihin. Kun katson koko tätä sopimusta, niin tässähän pyritään muodostamaan parlamentissa todellista dialogia. Kun komissio laatii kertomuksen jonkun maan julkisesta taloudesta ja makroekonomisesta epätasapainosta, niin on tarkoitus, että käydään keskustelua sellaisella tasolla, jossa voidaan katsoa, minkälaisia seurauksia on yhden maan päätöksillä toisen maan päätöksiin. Onpa kysymys sitten palkoista, eläkkeistä, veroista, niin me tarvitsemme sellaista keskustelua, joka on Euroopan tasolla, joka ylittää kaikki rajat ja kieliesteet. Se on tämä mahdollisuus, joka ehdotuksissamme on. Minä pyydän, että te ette katso tätä sellaisena, että parlamentti, Euroopan parlamentti korostaa omaa rooliansa, vaan katsotte tekstiä siinä mielessä, että se voi olla hyödyllinen ja kiinnostava kansallisestikin. Kiitän täällä muitakin puhujia ja me tarvitsemme tätä dialogia todellakin. Sitten viimeinen asia. Me olemme tehneet ehdotuksemme, jota ei kuitenkaan ole hyväksytty parlamentin tasolla. Mutta minä olen näistä euroobligaatioista puhunut ja syy siihen on aivan yksinkertainen. Tällä hetkellähän tilanne on sellainen, tähän ei aamulla viitattu. Me emme puhu Euroopan euron kansainvälisestä Eh, statuksesta. Ei ole kysymys siitä, että me vain ratkaisemme eurooppalaisia ongelmia, vaan meillä on tällainen globaali val- valuutta. Meidän pitää sen avulla saada houkutettua pääomia, jotta voimme rahoittaa näitä kasvuhankkeitamme. Ja sitten kun julkinen talous on parantuneessa tilassa, niin silloin velkaa saadaan halvemmalla. Meidän täytyy olla offensiivisia ja tehokkaita, eikä pidä aina vaan tyytyä tähän puolustuspoteroasemaan, eikä mitään hävettävää ole. Thank you, Vicky. Kiitoksia, sitten Vicky. Kiitoksia kovasti. Kovin kiintoisaa kuulla kansallisten parlamenttien jäseniltä, miten he käsittelevät tätä tilannetta omissa maissaan. Minulle taloushallintopaketissa me käsittääkseni haluamme aikaan terveeltä taloudenpitoa. Yhden maan terveys liittyy toisen maan terveyteen. Jotkut ovat hyvin kiinteästi kytköksissä, jotkut vähemmän mutta on tietenkin hyvä tervehdytä taloutta. Viittaan kollegani Sofiin puheenvuoron. Se sai ajatukseni lentämään. Puhui 27 maasta, että pitäisi siis samasta voilevästä päättää lounaalla. Mutta minä olen sitä mieltä, että kyllä hyvä ruokavalio voi olla maissa ilman, että aina täytyy samaa ruokaa syödä. Eli kun paketti solmitaan, niin Täytyy tunnustaa, että joillakin mailla on omat tapansa selvitä omalla ruokavaliollaan. Totta kai se ei tarkoita vain lyhyttä diettiä, vaan pitkää diettiä. Jotkut ovat nähneet oman mietintöni puitteista. Se liittyy läpinäkyvyyteen, avoimuuteen, että veromaksajat omissa maissamme, komissiossa ja naapurimaassakin tietävät hiukkasen, ennusteitakin, ennusteista, yhteisiä standardeja käyttöön, niin ette tiedä kuinka paljon lippassa on rahaa. Minä olen esittänyt samantyyppistä selitystapaa myös Euroopan unionin talousarvion tiimoilta, niin että jäsenvaltiot ymmärtäisivät senkin paremmin. Tiedän toki, että te joudutte itse tekemään omat johtopäätöksenne, siksi puhutaan myös kansallisista numerisista säännöistä joita noudatetaan. Entäpä sitten EUn suosio? Minä tiedän, että jos joku vie suklaan tai makeiset hyllyltä, niin eipä se suosiota kasvata. Siksi on erittäin tärkeää, että neuvostollakin oma roolinsa meidän kanssamme, eikä vain komissio yhtenä Euroopan unionin toimielijänä, joka vie herkut kansallisestikin täytyy jotain tehdä. Entäpä sitten kuka lounalle kutsutaan? 17 maata, 27, 17 plus halukkaat. Onko siellä yhdistynyt kuningaskunta mukana vai ei? Olen huomannut, on eri tason kytköksiä. Euroalueen ja maat ovat joskus luopuneet jostain kuurista oman etun, yhteisen edun ajamiseksi. Voi olla, että heillä on omat etunäkökohtansa euroalueessa verrattuna ulkopuolelle. Ystävämme Puolasta teki tämän selväksi oman maansa osaltaan. Sitten vielä todellakin myönnän sen, mitä täällä sanottiin eläkkeistä ja eläkeuudistuksista. Säätöjen muuttaminen maassa, joka pyrkii ratkaista tietyllä kuurilla lääkkeitä, sitten joutuu palaamaan lähtöruutuun, niin tuskinpa sekään auttaa paljon. Sitten vielä analogia kakseni ykkös- ja kakkospaikasta. Pelkiläinen kollega puhui Baselista ja pankeista. Ei ole kyse pelkästään valtion velasta, vaan myös henkilökohtaisesta velasta monissa maissa ja yliluotottamisesta monien pankkien kohdalla. Se johti näihin kupliin myös makrotasolla. Minun maassani ensin jonotettiin pienissä pankissa Northern Rock, jossa oli valtava käteisepätasapaino, ei mikään investointipankki, vaan siellä ei ollut likviditeetti tasapainossa. Siksi minun mielestäni me tarvitsemme samat säännöt kautta maailmaan. Ranska on G20 erittäin tärkeässä asemassa sääntöjen määrittelemisessä, mutta jos ajatellaan, ei ole kyse pelkästään pank- investointipankkeita, ei ollut Irlannissa eikä yhdistyneessä kuningaskunnassakaan. Täytyy muistaa, että oli kyse likviditeettikriisistä, ei pelkästään luotosta. Ne johtivat ongelmiin. Mielenkiinnolla odotan yhteistyötä teidän kanssanne seuraavina kuukausina. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt yleisen keskusteluun. Täällä on aika paljon sinistä paperia. Ensinnä, no oikeastaan luen ensinnä nämä nimet. Herra Sorgetti Italiasta, Vosgania Romaniasta, Ranskasta. Gobert, miestä näin enpä tiedä. Andrew Katis Liettuasta, Italiasta taas Karavalja, Latviasta herra Kriiske ja sitten se kaikki parlamenteista ja sitten Jose Manuel. Mr. Giorgetti. Giorgetti. Italy. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Italian parlamentissa olemme pyrkineet mahdollisimman nopeasti ottamaan vastaan sen, mitä osvitta on annettu ohjausjaksosta. Ja kuten Karavalja jo totesi senaatin puolelta, niin varmastikin parin kolme viikon aikana pyrimme myös hyväksymään kansallista lainsäädäntöä suhteessa yhteisölainsäädäntöön. Me olemme hyvin myönteisellä kannalla myös ajatellen, että voitaisiin arvioida yhdessä suuria haasteita EU 2020 strategian jäljiltä ja saada jotain määrällistäkin tietoa. Mutta yhtä lailla pitää paikkansa, että voitaisiin väittää, että nämä hyvin kunnianhimoiset tavoitteet eivät, no en sano, että ne eivät ole yhteensovitettavissa, mutta sanoisin, että kun tarvitaan leikata, leikkauksia, niin jo niidenkin myötä käy hyvin vaikeaksi saattaa yhteen näitä aivan oikeutettuja odotuksia. Talousarviovaliokunnassa me olemme viime vuosien aikana pyrkineet auttamaan hallitusta kurinpidossa, ei niinkään talouspolitiikassa muuten. Tästä syystä olisi syytä tähdätä kahta seikkaa. Kaikessa tässä hankalassa tilanteessa on jotain myönteistäkin. Nimittäin ensinnäkin, että uudistusohjelmissa on päästy jo aika syvälle jo ennakkoon Euroopassa, mutta myös jälkikäteen, niin se on johtanut merkittäviin talouspoliittisiin valintoihin kasvun ja kehityksen hyväksi. Totta kai mekanismi on säilytettävä, kuten täällä Ranskan kollega totesi aivan oikein, niin keskustelu on ollut hyvin hättiköityä, kun sen sijaan, jos ajatellaan lopullista päätöksentekoa huhtikuussa, niin todellakin meillä on edessämme kaikki talouden kategoriat, kaikki taloudelliset toimijat, niin että voidaan näistä uudistuksista keskustella. Näin ei ole koskaan aikaisemmin käynyt. Ja varmasti sekin johtuu siitä, mitä rohkaisua Eurooppa antaa. Toiseksi haluaisin korostaa toista positiivista seikkaa, siis, siis kaiken tämän hankalan keskellä toista vielä. Nimittäin se, että kun edessä on paljon vaikeuksia, niin kuitenkin kansallisissa parlamenteissa ja meidänkin parlamentissamme käydään keskustelua, kun aikaisemmin pelkästään hallituksen tai ja neuvoston ja komission välistä keskustelua. Meillä on nyt kansallista lainsäädäntöä keskustelussa mukana ja ollut aikaisemmin ja parlamentti on ollut ulkona, mutta nyt olemme mukana osate, osallisena siinä ja jotain suuntaa antamassa. No ehkä ei ratkaisevaa, mutta olemme mukana kuitenkin. Lopuksi toteaisin, että tässä vaiheessa keskustelua kun jo olemme keskustelemassa päätöksenteosta tämän kuun lopulla, niin ehkä olisi hyvä arvioida yhdessä näitä ajatuksia, kuten täällä totesin, mitkä ovat parhaimmat käytänteet ja käyttää sitä yhteistä voimavaraa. Vaikeuksia on paljon, 27 maata on kullakin ominaispiirteensä, mutta loppujen lopuksi on myös jotain yhteistä ja varmastikin ajan myötä se johtaa hyvin vaikutuksiin. Varmastikin näiden vaikeuksien keskelläkin jotain voidaan vielä kohentaakin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti seuraavaksi Romaniasta Volskanjan. First of all, I want... Kiitoksia. Ensinnäkin haluan tuoda esille Romanian senaatin kannan. Pitäisi pysäyttää äh, pitää kiinni siitä yhteistyöstä, jota kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti tekevät. Tämä on hyvin tärkeää myös niiden tavoitteiden toteutumisen kannalta, joita meillä on Eurooppa 2020 strategiassa ja taloushallinnossa. Nyt me puhumme ohjausjaksosta, eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta. Tässä on oikeastaan kahden tyyppisiä kysymyksiä. Menettelytavat, tekniset kysymykset, niistä ei ole puhuttu vielä lainkaan. Ja toisaalta keskustelukysymykset, alueet. Ensinnäkin menettelyt. On äärimmäisen tärkeää ajatella yhteistyötä komission ja parlamentin välillä ja kansallisten toimijoiden kesken. Se on hieman erilaista yhteistyötä kuin se, mitä me teemme valuuttarahaston kanssa. Jos aloitamme keskustelun kansallisesta makrotalouden tasosta – ja sisäisistä strategisista oletuksista Euroopan komission kanssa, niin tässä oikeastaan tehdään päällekkäistä työtä sen suhteen, miten me keskustelemme valuuttarahaston kanssa. Toinen kysymys on tekninen luonteeltaan. Me otamme huomioon makrotaloudellisia indikaattoreita. G20 käydään äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua siitä, miten voitaisiin yhdistää julkisen velan yksityiskohdat ja toisaalta maan tilanteen kanssa, kun ajatellaan yksityistä lainanottoa, esimerkiksi säästämisastetta ja niin edelleen. On hyvin tärkeää pohtia sitä, minkälaisia kriteereitä me käytämme tulevaisuudessa, kun luomme strategiaa jäsenvaltioille. Sitten meillä on erilaisia indikaattoreita, joiden relevanssia täytyy pohtia. Esimerkiksi meidän äh, maassamme korkotasolla ei ole mitään tekemistä asian kanssa, koska suurin osa väestöstä on työmarkkinoiden ulkopuolella. 20 prosenttia maatalouden parissa ja sitten levällään ympäri Eurooppaa on suurin osa väestöstä. Meidän on puhuttava myös yhteistyön alasta. Esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmä, vakuutusala, eläkerahastot ovat olleet mukana tässä keskustelussa, mutta meidän täytyisi tietää, minkälainen on se syvyys, jolle me menemme näissä keskusteluissa ja tässä analyysissä. Sitten täytyy muistaa myös ennustettavuus. Jos joku vuoden varrella muuttuu, niin sitten ei enää voida käyttää niitä johtopäätöksiä, joita on tehty keskusteluissa komission kanssa huhtikuussa talous muuttuu kovaa vauhtia, se on hyvin dynaaminen luonteeltaan. Kiitoksia kovasti Ranskasta. Herra Verova, Gover. Non, c'est monsieur. Okay, thank you. <laughs> Merci. Niin herra, olen. Kiitos puheenjohtaja. Minun puheenvuoroni liittyy myös näihin vastauksiin, joita Van Rompuy antoi tästä vakaussopimuksesta. Minä olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka sanoivat, että tämä vaikuttaa vähän erilaiselta. Tässä puhutaan tavoitteista, jotka liittyvät Euroopan osaamiseen, mutta että mitä sitten kansallisesti tapahtuu. Kun puhutaan keinoista, niin puhumme aina budjetista. Kaikki ymmärtävät, mitä tämä tarkoittaa. Eh, no, varsinkin heikoimmissa maissamme. Eh, puhutaan valinnasta ja, ja verojen tasosta ja meillä on kokemusta siitä, että verojen laskeminen ei millään tavalla kehittänyt kasvua. Toisaalta sitten ostovoima, joka kansalaisilla on, niin, se on kyseessä, mutta myöskin julkiset palvelut, ovatko ne mukana budjetissa vai eivät. Tässä on koulutuskustannukset, eh, kaikilla tällä on vaikutusta perheiden eh, omaan talouteen. Haluaisin myös eh, lisätä erään asian, joka ei kuulu tähän kontekstiin aivan tarkkaan ja se hyvin vähän on otettu kantaa perheiden velkaantumisaste. Minä olen vähän huolestunut eräiden maiden kohdalla ja myöskin Ranskassa tämä ongelma on. Perheet ovat velkaantuneet ja, ja kuitenkin perheitä kannustetaan velkaantumaan enemmän, ja vaikka ostovoima ei lisäänny. Ja tämä voi aiheuttaa päivittäisen ruokahuoltoon ongelmia ja lasten ruokkimiseen ongelmia. Miten me katsomme sitten julkisia maksuja, niiden tasoa, olemmeko pystyneet arvioimaan sen oikein? Ja monia ratkaisuja tarvitaan. Thank you. Uh... Kiitoksia. Jose, haluatko nyt puhua? Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia. Minä puhun aivan lyhykkäisesti. Haluaisin tehdä kaksi alkuhuomiota. Ensinnäkin Trichén lausunto. Hän valitteli komission esitysten heikkoutta taloushallinnossa. Hän valitteli myös sitä, että nämä ovat niin heikkoja, että ne vielä heikentyvät neuvostossa ja että Euroopan ja kansallisten parlamenttien täytyy sitten urheasti koikaista tilanne. Nyt on niin, että kaikki perusteet, johon emu oli perustettu, ovat murtumassa. Ensinnäkin ei pelastusta, eikä sitten pääsyä kriisistäkin. Nyt meillä kuitenkin on tämä mekanismi ja lopullinen järjestelmä. Ja sitten myös kun määriteltiin, että pelastussuunnitelma häviää sitten pikkuhilta tai että tulisi julkista, yksityistä pääomaa, niin se käy ole Ja nyt olemme tällä tuntemattomana maaperällä, että on silta näiden kahden tuntemattoman seikan välillä. Ne ovat vasta muotoutumassa. Ensinnäkin meillä on talousarvio, kuri, kilpailukyvyn hyväksi ja sitten toinen pelastusmekanismi, joka on pysyvä, niin että on yksityistä pääomaa mukana. Siitäkin voidaan keskustella, mutta ei sitä nyt keskustella. Nyt on huomattu, että tämä väliaikainen väline ei toiminut. Maa, parlamentti totesi jo maaliskuussa, kun Kreikan korot laskivat ja Irlannissakin kävi kuin kävi, ja haluttiin korkoja leikata avustamalla. On aivan mahdotonta, että on minkälaista liikkumavaraa kasvulla, jos korot ovat tällaiset, ja jos ei ole kasvua, ei päästä myöskään parempaan tilanteeseen. Siksi on tällainen nämä yksi väline euro joukkovelkakirjalainat. Mutta ei se, me olemme kuitenkin valmiita keskustelemaan myös julkisen velan prosenttiosuudesta, joka voitaisi taata ilman, että euroalue joutuu vaaraan. Me olemme myös valmiita miettimään sitä mahdollisuutta, se, että olisi käytettävissä rahasto, niin se vaikuttaisi myös niiden käyttäytymiseen. Ja jos kaikki eivät ole yhtä hyveellisiä ja aina menee tietyn prosentin yli, niin voidaan ajatella, että sitten olisi korkeampi korko. Tästä puhui myös meidän puheenjohtajamme. Sitten toisessa vaiheessa jos ei pitäydytä kuriin, niin ei saisi omaa kiintiötä käyttöönsä. Ja kolmessa vaiheessa voitaisiin ajatella, että suoraan myös ei voisi edes käyttää näitä rahaston tarjoamia mahdollisuuksia pelastamiseksi. Ja olisi hyvä korostaa tätä, että kun meillä on tämä kuri ja pysyvä mekanismi, niin meillä ole vielä tätä siltä olemassa, jotta voitaisiin myös pelastussuunnitelmaa toteuttaa, koska muuten se ei toimi. Ja sitten tämä eurojoukovelkakirjalaina ajatus. Se ei ole mikään mekanismi, joka auttaisi pääsemään kurista, vaan se on automaattinen mekanismi, niin että neuvoston pitäisi taata myös kuri. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Liettuasta. Kaatis. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, keskustelumme koskee tätä keskustelua, jota kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä käydään eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Tässä dialogissa meidän täytyy nyt kertoa konkreettisista asioista, mutta tässä me puhumme aivan yleisesti. Ja meidän keskustelumme aihe on sellainen, että tähän liittyy hyvin paljon konkreettisia kysymyksiä. Meillä Eurooppa-asioiden valiokunnassa ja talousasian valiokunnassa on pidetty yhteisiä kokouksia asiantiimoilta. Me olemme todenneet, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa tähän dialogiin. Nimittäin asiakirjoja on liian paljon ja meillä oli konvergenssiohjelma tarkoitus olla valmissa helmikuun lopussa ja indikaattorit budjettia varten. Mutta asiakirjojen analysointi ennen helmikuuta oli, oli hyvin vaikeaa, koska, koska keskustelun emme sitä ehtineet tehdä. Talouspolitiikan ohjeet on nyt tässä tulossa maaliskuussa ja sen jälkeen puhumme näistä konvergenssiohjelmista. Maaliskuussa me katsoimme, minkälaisia lainsäädäntöehdotuksia tulee, mitä komissio ehdottaa. Ja tässä kaikessa eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyy hyvin paljon kysymyksiä, joista on puhuttava. Myöskin Euroopan parlamentin asiahoitavien valiokuntien kanssa on oltava mahdollisuus keskustella. Ehkä meillä pitäisi olla yhteinen aikataulu näille keskusteluille. Miten me pääsemme yhteisiin tavoitteisiimme Talouden konvergenssi on hyvin tärkeä asia. Dynamiikka on hyvin erilainen eri, eri kohdissa Eurooppaa. Me olemme riippuvaisia Saksasta ja Puolasta. Ja muilla mailla on sitten omia, omia linkkejänsä. Kun on talouspolitiikasta kysymys, niin meidän täytyy tietää, mitkä ovat alueelliset politiikan kysymykset. Meidän olisi siis syytä puhua alueellisesti kysymyksistä. Ja suuntaviivat tämän talouden konvergenssin kohdalla on asia, josta keskustelua on käyty, mutta miten keskustelu, keskustelussa pitää käsitellä sitä, että mitä tehdään, kuinka monta kertaa vuodessa keskustellaan Ehkä meillä voitaisiin videoneuvotteluita käyttää hyväksi ja tällä tavalla vähennettäisiin lentämistä. Tässähän on vasta keskustelun alku eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Silloin kun perustuslakia valmisteltiin Euroopalle, sitä ei hyväksytty, kun eräät maat sitä vastustivat. Ja me olemme keskustelleet Lissabonin strategiasta melko kauan, mutta epäonnistuminen siinä tuli. Nyt meillä on eurooppalainen ohjausjakso ja pitää oppia menneessä ajassa tehdyistä virheistä. Täällä on teknisiä kysymyksiä. Tehän tiedätte, että piru piilee pikkuasioissa. Haluaisin että tämä olisi konkreettisempaa. Thank you. Uh... Kiitos. Sitten jälleen Italiaan. Caravaglia. Sì, grazie, Kiitos puheenjohtaja. Parlamenttien keskinen yhteistyö on tullut useaan otteeseen esille näissä tapaamissa. Italia on aina ollut samaa mieltä Lama suurin ajatuksesta vahvistaa yhteistyötä toimielinten kesken. Erityisesti olisi hyödyllistä, että Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit tapaisivat sen varmentamiseksi ennen kuin hyväksytyä kansallista lainsäädäntöä talousarviossa niin, että kunnioitetaan kansallisesti eurooppalaisia tavoitteita. Siksi yhteistyön merkitys toimielinten kesken luo yhtenäisyyttä talouspolitiikassa, jotta voidaan toteuttaa Euroopan Eurooppa 2020 tavoitteita. Lamassuurin esityksessä on ajateltu, että Euroopan parlamentti ja kansanparlamentti tapaisivat ennen kuin talousarviokäsittely alkaa. Niin Italian kohdassa se olisi syyskuussa, niin että voidaan selvittää, ovatko eurooppalaiset painopisteet koulutuksessa, päästökaupassa ja niin edelleen täyttyvät myös kansallisella tasolla talousarviossa, vai pitäisikö muodollisesti tehdä muutoksia talousarvioon myös kansallisesti jo etukäteen? Tässä keskeisessä asemassa on liikkumavara, kuten esittelijä totesi täällä ja kollega Giorgetti myös. Kriisi on johtanut merkittäviin ponnisteluihin myös alijäämäkohdalla. Me olemme päässeet kuuteen prosentin viiden sijaan. Tämä on tapahtunut jopa ilman, että julkiselta puolelta on juurikaan puututtu asioihin. Tällä hetkellä keskus, keskushallintotasolla meillä on 20 osa käsissämme, jota voidaan käyttää hyväksi liikkumavaraa, mutta ehkä sitä voidaan kasvata jatkossa, mutta aika vähän. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että jos pannaan tutkimuksen enemmän voimavaroja, niin niitä sitten joudutaan viemään esimerkiksi ympäristönsuojelusta. Siksi on aivan selvää, että keskustelu parlamenttien kesken Euroopan tasolla voisi olla yksi mahdollisuus luoda lähentymistä yhteisten tavoitteiden tavoittamiseksi. Näin voidaan ottaa esille myös eri maissa kaikkein suurimmat vaikeudet lähentymisessä – ja lopuksi, ehkä ei välttämättä ensisijassa, mutta kuitenkin, että yksittäiset kansalliset parlamentit voivat tehdä paremmin valintoja, koska ne ovat nyt hyvin vaikeita ja kivuliaita valintoja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt Ulle Schmidt Euroopan parlamentista. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voi leipien syöminen toki on kovin mielenkiintoista, mutta minun pelkoni on se, että leipiä ei jää tänne Eurooppaan. Kiinalaiset syövät voi leipämme. Ja tämä on yksi niistä haasteista, jotka meillä on edessämme. Sanon tämän hyvin nöyränä, koska minusta ainut tapa ratkaista ongelmamme on tehdä yhteistyötä. Minä olen ollut Ruotsissa parlamentin jäsenenä. Tämä on vaikeaa. Minä tiedän, missä jakolinjat menevät suvereineissa jäsenvaltioissa. Mutta tilannehan muuttuu jatkuvasti. Se, mitä Japanissa tapahtui, vaikuttaa meihin kaikkiin. Ehkä emme halua tätä, mutta näin kuitenkin on. Lehman Brothers ja kansasin luottotappiot vaikuttavat meihin. On hämmästyttävää, että meillä on nyt ongelmia todeta sitä, kuinka paljon meillä olisi varaa yhteistyölle. Vain taivas on rajana, eh, Vicky Ford. Vain taivas on rajana yhteistyölle. Edes Lontossakaan ei voi ratkaista omia ongelmia yksin. Historia asettaa meille haasteet. Eh, sitten meidän jälkemme tulevat sanovat, että miksi te ette tehneet asialle mitään. Kyse ei ole pelkästä lainsäädännöstä, ei patenteista, ei Schengenistä, vaan Euroopan ydinkysymyksistä, siitä miten me voimme säilyttää hyvinvointivaltion. Muuten me kyllä jäämme junasta. Sopimus esitetään Eurooppa-neuvostolle maaliskuussa niin, että euron ulkopuoliset jäsenvaltiot voivat ilmaista, haluavatko, haluatko ne osallistua sopimukseen. Kyllä tai ei, on sisällä tai on ulkona. Minun näkökulmastani, kun olen jäsenvaltiosta, joka on euroalueen ulkopuolella, joka haluaa liittyä euroon, niin tämä on äärimmäisen vaarallista. Tämä jakaa Euroopan kahtia, kenties jopa kolmeen osaan. Ja täällä minusta meillä on vastuu siitä, että yritämme estää tämän. Meidän täytyy todeta selvästi, että me haluamme yhteistyötä vaihe vaiheelta, mutta päätavoitteena täytyy olla se, että luomme Euroopan, joka tekee yhteistyötä vankalta pohjalta äh, vakaa mielessään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt Latviasta herra Ries. Paldies priekšstādātājs kundz par iespēju uzrunāt. Kiitos eh, puheenjohtaja erittäin kiinnostava kokous, eli niin, että voin siihen osallistua. Haluaisin kertoa vähän, mitä eh, Latviassa on tapahtunut ja myös siitä, mitä tulevaisuudesta ajattelemme. Konvergenssi, eh, eh, ohjelmat ja kansalliset budjettimenettelit, niin tämä ei ole ihan selkeä. Meillä on budjetti, ne budjetti tekeillä, mutta siinä ei ole mitään suunnitelmaa tähän toiseen osioon. Meillä oli kriisin kanssa ongelmia, koska tällaista linkkiä asioiden välillä ei ollut. Me tuemme Euroopan komission näkemyksiä e, siitä, että nämä asiat olisivat tasapainossa sekä EUn sisällä että kansallisesti maat ovat eh, hyvin tiiviissä yhteydessä ja naapurimaiden tapahtumat saattavat vaikuttaa Latviaan ja päinvastoin. Kuten sanoin, niin kansallisen budjettimenettelyn ja EUn välinen yhteistyö on meidän mielestämme hyvä. Konvergenssiohjelmat ja kansalliset budjettimenettelyt täytyy laatia tasatahdissa. Konvergenssiohjelmat ja kansalliset budjetit, kun ne on hyväksytty kansallisessa parlamentissa. Ja meidän parlamentissamme ja niitä asioita on tarkasteltu myös valiokunnissa. Budjettimenettely Latviassa on vähän jälkeen ja nyt meillä on nimittäin hyvin paljon muutoksia tähän budjettiin 2011. Ja olemme jäljessä myös siksi, että me haluamme talouspoliittista kuria lisää lainsäädäntöömme. Siksi tarvitsemme lisää aikaa. Aikataulu on vähän erilainen budjettipuolella kuin konvergenssiohjelman puolella. Tässä on noin vuo- anteeksi, kuukauden ero. Tarvitsimmeko sitten erillisiä menettelytapoja, niin meidän mielestämme finanssipolitiikka ja budjettipolitiikka kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan ja se on syy, miksi on tehtävä työtä kestävien suunnitelmien laatimiseksi. Euroopan parlamentti joutuu pitämään yhteyksiä kansallisiin parlamenttiin nykyisen eh, lainsäädännön osalta mielestämme uudet menettelyt eivät ole tarpeen. Mutta eurooppalaisen ohjausjakson kohdalla koordinointi eri maiden välillä ja kokemusten vaihto on hyvin tärkeää. Tässä kohdin totean, että olen samaa mieltä kuin valiokuntien puheenjohtajat. Eli kaksi kokousta vuodessa ei riitä. Meillä pitäisi olla enemmän kokoontumisia kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Tällä tavalla voisimme keskustella paremmin ja koordinoida asiat. Kiitoksia kovasti Sloveniasta, herra Čepić. Hvala Lipa za besedo. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta, rouva puheenjohtaja. Eilen alustajat, varsinkin EVRDn ja EIPn johtajat, kuten myös herra Van Rompuy, tänään olivat kovin toivekkaita sikäli, että me Euroopassa tiedämme, miten päästä pois talous- ja rahoituskriisistä niin, että me olemme vielä vahvempia vastaamaan uusiin haasteisiin. Tämä lienee ohjausjakson tärkein tavoite. Mutta Eurooppahan on monikulttuurinen alue, taloudellisesti monisyinen. Siksi me emme onnistu ulospääsyssä, ellei me koordinoi tätä myös kansallisella tasolla. Meidän eri maissa ihmiset joutuvat erilaisiin uhrauksiin. Siksi kansallisten parlamentin, parlamenttien ja Euroopan parlamentin mukana on erittäin tärkeää. Se on äärimmäisen tärkeä osa yhteistyötä. Se on nähty täälläkin tänään ja haluaisin enemmän tämän tyyppisiä tapaamisia. Ehkä kuten eilenkin kuultiin, Eurooppa ei mene ei kahdella raiteella, vaan usealla raiteella eteenpäin. Siksi minä väittäisin, että menestys riippuu paljon siitä, kuka ja mikä on unionissa heikoin lenkki. Kriisi on osoittanut, että jos yhdessä maassa ei ole vakautta, voisi horjuttaa koko valuuttajärjestelmää. Ei sillä oikeastaan ole väliä loppujen lopuksi mikä ryhmä kehityksen vauhdissa on etusijalla tai mihin maa kuuluu. Me Sloveniassa olemme myös valmistelemassa eurooppalaista ohjausjaksoa. Olemme jo laatineet kansallisen kehitysohjelman. Se totta kai perustuu keskeisiin seikkoihin, joista haluaisin ottaa esille muutaman. Ensinnäkin makrotaloudellinen valvonta – Siinä on mukana myös makrotaloudellisia ennusteita, arvioidaan kasvupotentiaalia, vakautetaan valtion varainhoitoa. Myös EU 2020-strategian pohjalta me olemme miettineet myös tärkeysjärjestystä näissä toimenpiteissä. Kriisin aikoina Slovenialla on ollut 3 prosentin vaje ja yli kolmen prosentin siis, ja mä haluaisin päästä tähän kolmen prosenttiin, kuten Maastrin sopimuksessa on määrätty. Ja myös kasvun suuntaan 2015 alkaen. Sitten meidän täytyy tämä rakenteellinen vajekin jotenkin korjata. Muun muassa palvelusektorilla saada aikaan parannusta, saada aikaan tehokkuutta ympäristössä yrityksiä ajatellen. Me tarvitaan enemmän TK-sijoittamista, aina kolmeen prosenttiin PKTLstä. Se olisi kolminkertainen verrattuna nykyisen tason. Se on olennaista ja siinä tarvitaan lisää menestystarinoita. Enemmän joustoakin tarvitaan työmarkkinoilla ja paljon enemmän yhteensovittamista palkkapolitiikassa ja tuottavuudessa. Siksi me haluamme tukea yrittäjyyttä, kilpailukykyä. Meidän täytyy saada aikaan uudistuksia tieteessä ja me täytyy investoida innovatiiviseen yhteiskuntaan. Työmarkkinat, koulutus, liikenne, perusrakenteet ovat tärkeillä siellä nekin, jotta saadaan aikaan taloudellista kasvua enemmän ja enemmän BKTL. Ympäristöpolitiikka, sosiaaliturva ja julkishallinto ovat kaikki mukana tässä. Ja totta kai tämä näkyy myös meidän kansallisissa talousarvioissamme. Ja ja siihen, miten me harjoitamme kumppanuutta muiden tahojen kanssa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Euroopan parlamenttiin Pervons Beres. Hän on laatimassa myös mietintöä ohjausjaksosta. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun tässä ensimmäisessäkin osiossa, niin puhun myös tällä kertaa kuitenkin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen yhteistyö tässä vaiheessa vuotta, niin meillä on tätä ollut jo seitsemän vuotta. Aikanaan me puhuimme suurista talouspolitiikan suuntaviivoista, mihin Van Rompuykin viittasi. Näistä suuntaviivoista ei kukaan ole ministeritasolla piitannut tässä nyt eh, diagnoosi voidaan tehdä yhdessä ja sen perusteella sitten jäsenvaltiot voivat valmistella kansalliset budjettinsa. On käynyt niinkin, että olemme miettineet, katsoneet näitä budjettikeskusteluja kussakin maassa ja kun olen sitä tarkastellut, niin olen hämmästynyt sitä, että viitataan eurooppalais Siis viittaus Euroopan, Euroopan tasoon tulee vain oppositiosta, eli syytetään Eurooppaa, Brysseliä. Aivan kuten Jacques Delors eilen meitä muistutti, pitäisi muistaa, miten erilainen tilanne kussakin maassa on. Tässä on nyt aivan muodollinen menettely käytössä ja se on vain vienyt umpikujan koska eurooppalaisuushan on sitä, että se on erilaista kilpailukykyä, ja nyt kun meillä on yhteinen valuutta, niin meidän täytyy olla tätä konvergenssia. Me olemme jälleen nyt tässä samassa keskustelussa eurooppalaisen ohjausjakson kohdalla. Ja toivon, että tämä keskustelu ei alaa alusta lähtien. Minun maassani on puhuttu taloushallinnon puolesta, mutta sitten toisaalla puhutaan, että ei Bryssel kuitenkaan mihinkään saisi puuttua. Eurooppalainen ohjausjakso on mahdollisuus toimia järkevästi yhdessä ja nähdä tilanne yhdessä sillä tavalla, että kukin maa on erillinen ja pitää yhdessä puhua siitä, mitä maiden on tehtävä omaan tilanteeseensa nähden. Meillä on todellista keskustelua jo, jonkin aikaa ollutkin, ja kun minä olen esittelijä, niin olisi hyvä, että kerrotoisitte minulle omista näkemyksistänne. No, en nyt halua liian pitkään puhua. Eurooppalainen ohjausjakso, miten se nyt, mikä sen rakenne on syntynyt? No, tammikuussa Euro- komissio antoi oman paperinsa ja ikään kuin tällainen suuntaveo budjeteille. Sen jälkeen sitten Eurooppa-neuvosto sen vahvisti maaliskuussa ja ennen maaliskuun kokousta komissio aloittaa jo keskustelut kunkin maan kanssa nähdäkseen, minkälaisia suosituksia yleislähtökohdasta lähtien voitaisiin antaa. Ja sitten meidän maiden täytyy tehdä tehtävänsä. Onko hyödyllistä keskustella yhdessä? Minä luin eh, Ranskan kansalliskokouksen puhemiehen näkemykset, joka hän puhui, että asiat pitäisi tehdä toukokuussa. Minun mielestäni se on liian myöhäistä. Meidän täytyy kehittää asiaa ja meidän täytyy tämä alku keskustelu käydä. Kosakin piirissä on puhuttu eurooppalaisesta viikosta. No sitä pidettiin hyvin huonon ajatuksena, koska siinä pitäisi liikkua liian paljon. Jos me haluamme todella puhua näistä aiheista ja jos me haluamme puhua, minkälaista talouspolitiikkaa yhdessä Euroopassamme teemme, niin kyllä siihen tarvitaan enemmän kuin pari puolikasta päivää. Pitää katsoa in, yksitö, yks, yksityisinvestointeja ja muuta uutta. Pitää keksiä. Tällaisia ajatuksia minulla on tänään ja olen kuitenkin iloinen mahdollisuudesta keskustella. Tässä asiat ovat eh, kehittymässä ja lähtemässä liikkeeseen. Ja se, mikä alkuvuodesta alkoi, niin jos tässä vaiheessa nyt sitten Euroopan ohjausjakso otetaan tosissaan, niin ehkä voidaan jotain konvergenssin tontilla tehdä ja näin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Varmasti voitte päätellä tästä, että jos jollakin on ajatuksia, niin kyllä niitä on hyvä tarjota myös tähän keskusteluun, kun mietintöä valmistella. Täällä on vielä muutama puhuja, puolisen tuntia. Haluaako joku panelisti ehkä vielä puhua, niin huittukaa jo nyt. Ranskan senaatti, herra Baldré. Merci, madame la présidente. Monsieur Badré. Kiitoksia, niin. Badré. No niin, ranskalaisen, MEPin jälkeen ranskalainen kansanparlamentin jäsen. Viittaan siihen, mitä kollegani Beres totesi ennen kaikkea puhun muodosta enkä sisällöstä. Lissabonin sopimus on antanut kansanparlamentille myös oman painoarvonsa. Aikaisemmin puhuttiin subsidiariteetista. Täytyy tietää, kuka tekee mitäkin, niin se liittyy paremminkin Euroopan tasoon ja totta kai kansallisenkin tasoon. Sitten kriisi hyvin nopeasti johti siihen, että kansanparlamentit joutuivat hyväksymään korjaavia lakkeja, varsinkin valtiovilan osalta. Ta- takuut ovat vain tietenkin hallitusten välistä toimintaa. Unioni ei tässä voi muuten toimia. vastuu on siis kansallisten parlamenttienkin harteilla. Sitten euroryhmän kriisi edellytti suurempaa synergiaa jäsenvaltioiden talousarviotavoitteissa ja suurempaa yhteisvastuun tunnetta, kun on kyse jostakin euroryhmän jäsenestä. Tässäkin on kyse kansallisesta talousarviosta, mutta totta kai on itsestään selvää, että se puolestaan on kansallisen parlamenttien harteilla. Siis kuitenkin tehdään vain hallitusten välistä toimintaa. Noin sivun menne voidaan sanoa, että pitkällä aikavälillä tämä edellyttää yhteistyötä paremmin eri valiokuntien kesken. Minä kutsun sen, kuulun senaatissa sekä budjettipuoleen että muuhun talousasioita käsittelevään puoleen, niin että uudelleen mietitään budjettimenettelyjäkin. Se on välttämätöntä. Sylvie Goulart korosti Euroopan parlamentin uutta toimivaltaa, varsinkin yhteispäätösmenettelyn laajentumisesta. Monissa osin yhteis työ vie enemmän aikaa Euroopan unionin tasolla jatkossa vielä enemmän. Siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös siinä, että sekä Euroopan parlamentti että kansanparlamentit joutuvat ymmärtämään toisiaan paremmin, ottamaan huomioon erityispiirteet ilman, että siinä ruvetaan läksyttämään ketään. Kuten täällä Sylvi totesi, ei, ei tässä saa olla ylimielinen tai pelätä kristiä, vaan täytyy tehdä yhteisen kunnioituksen hengessä. Oli kyse sitten hallituksen välisestä toiminnasta tai yhteisen toiminnasta, täytyy tehdä aivan selväksi, että vuoropuhelua tarvitaan, eikä se aina helppoa välttämättä ole. Meidän täytyy oppia puhumaan yhdessä, ja eikä pelkästään näin juhlallisissa puitteissa, tässä täysistunnossa, vaan kuten Pervaus totesin ja jatkan siitä, mitä hän totesi, meidän täytyy pystyä rakentamaan myös jokapäiväisempää vuoropuhelua tapa tehdä yhteistyötä jatkuvassa mielessä. Ei sekään välttämättä helppoa ole. Siinä tarvitaan mielikuvitusta, poliittista tahtoa, mutta se olisi hyvä kriisin yhteydessäkin ja varmaan pitkälläkin aikavälillä, niin että voidaan rakentaa parempaa Eurooppaa. Thank you very much. And now from... Kiitoksia kovasti Belgiasta. Rova Görkens. Voilà. Voilà. Mais je suis contente d'intervenir. Euh... Olen iloinen, kun voin puhua tässä vaiheessa keskustelua. Kaikki per- Belgian parlamentissa tietävät, että Euroopassa on tällainen taloushallintohanke todella vireillä ja että yhteisömenettely on käytössä, joka tähän hallitusten väliseen kontekstiin liittyy, on aivan totta, mitä presidentti Van den Rompuy äsken sanoi, niin että, että tässä on tarkoitus saada talouden ja sosiaalisen eh, hyvinvoinnin välille selkeä linkki. Meillä on eh, tämä eh, eurooppalainen ohjausjakso, taloushallinto, ja me puhumme monivuotisesta budjetista Euroopan unionille. Eli nyt on se hetki, jossa kaikkea tätä käsitellään. Ja nyt kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentit ovat siinä ti- tilanteessa, että meidän täytyy yhdessä päättää, minkälaisia indikaattoreita me käytämme, kun mittamme politiikkaamme, suuntaamme sitä uudelleen. Monenlaisia e, indikaattoreita on kilpailukyvylle olemassa, monenlaisia menoille, mutta Paljon vähemmän indikaattoreita on sille, mitä Euroopassa ja kansallisesti voitaisiin tehdä esimerkiksi silloin sen suhteen, miten investoidaan yksilöihin ja mm, hoito sosiaalipuoleen, koska siinähän on tietynlaista rikkautta siinäkin. Hyvin tärkeä keskustelu on käydä tätä keskustelua ennalta, ja ennalta se on nyt, eli tulevina viikkoina. Meidän täytyy käydä tätä keskustelua ennen kuin maat esittävät ohjelmansa komissiolle, koska mm, siinä saattaisi tulla eteen sitten esteitä tälle tasapainolle, jota me olemme etsimässä. Aivan kuten Ranskan edustaja äsken sanoi, todellinen keskustelu parlamenttien välillä. Se on kiinnostavaa. Nimittäin se, että jos kirjallisina raportteina lähetämme näitä tietoja, niin siihen menee paljon, paljon vain aikaa ja se on vähemmän kiinnostavaa. Nimittäin kirjallinen mielipiteiden vaihto ei riitä, se ei ole tarpeeksi dynaamista. Me tarvitsemme jotain elävämpää näiden eri instituutioidemme välille. Ja näitä ajatuksia on hyvä kansallisestikin miettiä very much. I've got some extra speakers. Kiitoksia. Lisäpuhujia on vielä listalla. Nyt Unkarin kollega Istvan saa puheenvuoron ja Saksastakin on puheenvuoropyyntö. Ja Vicky Ford on ilmaissut halunsa puhua. Onko vielä muita, jotka haluavat, niin ilmaiskaapas halunne. Eh, igazán köszönöm Sharon, nagyon baráti, hogy eh, társelnök. Kiitos Sharon. oikein ystävällistä, että näin yhteispuheenjohtajana voin osallistua myös keskusteluun. Unkarin puheenjohtajakauden pääteemana on vahvempi Eurooppa. Olemme havainneet, olemme nähneet muutoksia viime viikkojen aikana. Ja tämän päiväinen keskustelu on hyvä esimerkki siitä, miten me haluamme yhdessä rakentaa vahvempaa Eurooppaa. Euroalueen sopimus tuo esille valtavia kysymyksiä. Miten ne maat, jotka eivät ole euroalueessa mukana, voivat kuitenkin olla mukana sopimuksessa ja miten ne voivat myös hyötyä siellä tehdyistä päätöksistä? Puheenjohtaja Van Rompuy totesi, että sopimus ei ole tavoite sinällänsä, vaan pyrkimys on suojata niitä sosiaalisia saavutuksia, edistysaskeleita, joita on saavutettu eurooppalaisen sosiaalimallin avulla. Tämä on sopimuksen tavoite, pyrkimys, johon täytyy, tavoite, eh, täytyy pyrkiä. Täytyy myös korostaa Vicky Fordin puheenvuoron merittejä. Minä olen alun alkujani matemaatikko. Eli todellakin kiinnitin huomiota siihen, mitä edustaja Ford totesi. Uskoakseni äh, tällainen rahoitus taika sen suhteen, miten rahoitusvälineitä ikään kuin asetellaan kauniimpaan tai uuteen pakettiin, on, on aika mielenkiintoinen ilmiö. Siihen pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Aina on takataskussa jotakin uutta. Pitäisi olla tiukemmat säännöt, koska jos meillä on tavoitteita, niin ei niistä ole mitään hyötyä, jos nämä taikurit saavat temppujansa tehdä kulisseissa aivan vapaasti. Toinen tärkeä seikka on se, että saamme todellakin käyntiin tämän eurooppalaisen ohjausjakson. Me tarvitsemme läheistä koordinaatiota huipputason EU-päätöksentekijöiden välillä ja toisaalta sopimuksen suhteen ja täytyy huomioida myös kansalliset ajatukset. Meidän täytyy siis kaikki nämä osatekijät sovittaa yhteen. Mutta niin kuin monet kollegat ovat huomauttaneet, me tarvitsemme väistämättä konvergenssia. Se, mitä me olemme kohesiopolitiikan nimissä toteuttaneet, ei ole sellaista, mistä voitaisiin luopua. Meidän täytyy vahvistaa edelleenkin kohesiota. Nyt meillä on loistava mahdollisuus avoimelle näkemysten vaihdolle suorassa avoimessa vuoropuhelussa. Totta kai meillä on myös työsarkaa kotona kansallisissa parlamenteissa. Meidän pitäisi tavata useammin keskenämme. Pitäisi tavata säännöllisemmin ja useammin, koska konvergenssihän ei ole sellainen asia, jota pitäisi kansallisissa ohjelmissa pelkästään toteuttaa, vaan meidän täytyy saada ajatuksia lähenemään kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä jo alkuvaiheessa. Sen takia olenkin hyvin tyytyväinen, että voin tänään olla paikalla ja katson, että tämä on nimenomaan mahdollisuus meille vaihtaa näkemyksiä, käydä vuoropuhelua ja toivottavasti 11.3. on tärkeä päivämäärä, mutta myös 15.3. niin, että silloin alkoi hyvin tärkeä prosessi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No, täällä on tullut pari korttia lisää. Ehkä voidaan jatkaa ihan loppuun asti. Viki Esitän, että puhut viimeisenä, koska sinä olet vastuussa puitteista. Voidaan esittää yhteenvedon. On hauskaa kuulla matematiikan puolelta, että, että täällä on aika monta portin vartijaa remmissä. No, Saksasta seuraavaksi. Herra Binding. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt abgesprochen... En tiedä, <laughs> miten tästä, onko tämä ollut esillä, mutta minä olen matemaatikko ja sähkömies. Minä voin hyvin yhtyä edellisiin puhujiin. Minun mielestäni konvergenssi on hyvin tärkeä edellytys sille, että saavutamme tavoitteemme sosiaalipuolella, talo, mm, sosiaalisessa markkinataloudessa ja näin edelleen. Tässä kun viime vuosien kehitystä katsotaan, niin tässä mm, valtiot köyhtyvät ja yksityinen, yksityiset ihmiset rikastuvat. Erityinen piirre on se, että tässä tulee kriisejä eteen. Me odotamme sitä tilannetta, jossa mm, julkinen tukisi yksityistä. Kun me katsomme riskejä juuri näiden tuotteiden kautta, kun meillä oli nämä mm, kattamattomat velat Saksassakin, jotka aiheuttivat ongelmia. Meidän täytyy katsoa, miten järjestelmässä voitaisiin tukea taloutta sekä yksityisellä että julkisella puolella. Jos me puhumme säästämisestä, niin me puhumme vain puolesta totutta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tulot myös budjettiin e, e, vahvistuvat minä olen hyvin eh, iloinen siitä, että Euroopan parlamentti haluaa tämän transaktioveron. Minä olen sosiaalidemokraatti ja olen kymmenen vuoden ajan eh, ihmetellyt, miksi tämä Atakin aikoinaan ehdottama vero ole tullut eh, voimaan. No, näitä transaktioitahan on pörssin meklareilla jo 20 miljoonaa päivässä ja, ja se lisääntyy 60 miljoonaa lähiaikoina. Ja sen takia tämä vero olisi nyt paikallaan. Meillä omaisuus jakautuu epätasaisesti ja siksi pitäisi ottaa myös omaisuus, varallisuusvero käyttöön koska se olisi oikeudenmukaisuuden vuoksi tärkeää saada tällainen lainsäädäntöömme mukaan. Sitten pitäisi valtioiden kesken miettiä sitä, että kuinkahan viisasta on, siis minä puhun nyt euromaista, eh, miten kun meillä on niin erilaista veropolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja kuitenkin yhteinen valuutta, eh, niin nyt kun meillä on 17 maata plus sitten 10 maata, niin mit, ei meillä mitään hyviä ratkaisuja ole siihen, että miten kaikki konvergenssiasiat hoidettaisiin. Uh, thank you. Kiitos Belgiasta, herra de Croo. Thank you well. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin esitän pahoitteluni, että korttini saapui hiukan myöhässä. Ehkä se, mitä halusin sanoa, on jo tullut esillekin keskustelussa. Minä olen itse perinteinen parlamentaarikko. Minä olen jo 43 vuotta Belgian parlamentissa olen nähnyt maapalloistumisen, eurooppalaistumisen seuraukset – hyvinkin eri näkökulmista ja kokemusta on erityyppisestä politiikusta, mutta se mitä nyt on ollut nähtävissä, liittyy paljon, kuten täällä on sanottu, ajoitukseen. Se on jäänyt ehkä huomaamatta. Ehkä se pitäisi paremmin huomioida. Ja ihmiset todellakin haluavat enemmän tätä. He haluavat myös sosiaalista puolta tässä taustalla. Ehkä sitä voidaan tieteellisestikin tarkastella, mutta maissamme on hyvin erilaiset rakenteet. Voidaan ajatella, että tammikuussa saadaan komissiolta aloite. Keskustelut käynnistyvät neuvostossa. Maaliskuussa jotain uutta ehkä. Ja sitten kaikki tämä pitäisi jotenkin kasata yhteen niin, että meillä olisi enemmän yhteensovitettua finanssi- ja talouspolitiikkaa, näin sanotaan, mutta se on oikeastaan vielä mutkikkaampaa. Kaikki tämä pitäisi huomioida kokonaisuudessaan. Meillä on myös paljon aivan legitiimiä politiikkaa, joka on huomioitava, niin että tässä on rinnakkain monta vallankäyttäjää tai ehkä jopa hierarkia mallin mukaan. Espanjassa, Saksan liittotasavallassa, Itävallassakin on alueita, osavaltioita, yhteisöjä, suuria kaupunkejakin, joiden talousarvovaikutus on valtava. Ne ovat luotetaan erilaisia yksiköitä kuitenkin, eikä välttämättä ole mahdollista siellä yhteensovittaa. Heillä on oma talouspolitiikansa, talousarviopolitiikansa, mitä sitten silloin tehdään – jos kaikissa tämän tyyppisissä yksiköissä, jotka ovat siis aivan legitiimejä järjestelyitä, meidän täytyy jotenkin täytäntöön panna selkeästi ohjausjaksoa. No heitän tämä nyt vain ilmaan keskustelun varten. Voi olla, että tähän liittyy paljon myös ajoitusnäkökulmaa, totta kai toimivaltaakin ja hierarkiaa oli sitten kyse kokonaisuuden yhteensovittamisesta tai sisällön kokoon kasaamisesta. Se on huomioita keskustelussa. Thank you. And the final... Kiitoksia. Ja lopuksi kansallista parlamenteista Portugalista herra Rova Martens. Thank you. Eh, é natural, e acho que estamos todos de acordo, na necessidade de maior coordenação de... Kiitos. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme politiikan koordinaatio yhä, koordinaatiota yhä enemmän. Me tiedämme myös sen, että kilpailukykyongelma Euroopassa suhteessa Kiinaan, Intiaan ja Yhdysvaltoihin on hyvin merkittävä kysymys. Tämän aamun kokouksen alkuvaihe käsitteli nimenomaan näitä kysymyksiä. Puheenjohtaja von Rampäy totesi, että sopeutumista, sopeuttamista tarvitaan. Jäsenvaltiot sopeutuvat nyt hyvin vaikeisiin toimenpiteisiin, budjettikuriin, ja tämän täytyy yhdistyä myös jonkinlaisiin kasvutoiveisiin. Muutoin tilanne vaikeutuu yhä entisestään. Jäsenvaltiot eivät saa jäädä yksin. Siinä tapauksessa keinottelijat kyllä tarttuvat tilaisuuteen. Nimenomaan tässä on ydinkysymys ja se, mikä on keskeistä. Portugalissa ei ollut kiinteistökuplaa. Meillä ei ollut edessämme tiettyjä ongelmia, joita muilla oli. Olemme jopa pystyneet panostamaan innovointiin, kasvuun, investointeihin niin, että saisimme talouden pyörät jälleen pyörimään. Perinteisillä sektoreilla, esimerkiksi tekstiilialalla ja kenkäteollisuudessa välttämättä näin ei ollut. Sen takia on oleellisen tärkeää löytää koordinoituja ratkaisuja. Delorin kanssa käytyjen keskustelujen aikana todettiin sekin, että meillä on oltava yhteisiä mekanismeja, on löydettävä yhteisiä keinoja, jotka mahdollistavat sen, että kaikki jäsenvaltiot voivat niitä käyttää. Tätä pitää korostaa. Portugali kantaa velvoitteensa, se tekee sen, mikä sen kuulukin tehdä. Sillä on tiukat budjettirajoitteet. Portugalissa me olemme uusimassa budjetin puitelakia nimenomaan tämä tavoite mielessämme. Ja kun ajatellaan Euroopan unionin talouskasvun orastamista, niin on äärimmäisen tärkeää, että luodaan kannustimia, kannustavia välineitä yrityksille niin, että ne voivat luoda lisäarvoa. Tähän Portugali on sitoutunut, se on ollut sitoutunut tavoitteeseen jo useamman vuoden ajan ja varmasti löydämme uudenlaisia konsteja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Euroopan parlamenttiin uudelleen Onpa hauska nähdä niin paljon muitakin matemaatikkoja. Jos onnistu paremmin numeroiden kanssa kuin sanojen kanssa, olen pahoillani, jos tuli väärinymmärryksiä. Aivan ehdottomasti maa voi tarjota hyviä käytänteitä ja se vahvistaa meitä kaikkia. Ei se tarkoita välttämättä sitä, että täytyy ihan identistä lähestymistapaa omaksua. Yhtenäisyyttä kuitenkin on. Sitä me olemme pyrkineet finanssipuitteissa huomioimakin, että voidaan sopimusvelvoite täyttää eri maissa, vaikkakin ehkä mennään hiukkasen eri polkua, mutta sitten lopussa tavataan. Ja sitten, että tunnustan toki sen, että varsinkin euroalueella Jotkut maat ehkä haluavat mennä pidemmälle yhteensovittamisessa. Siksi olen sellaisia esityksiä myös huomioinut. Sitten tästä pankkien silmänkäytötempuista. Tuskin kuka esittääkä, että tämä Irlannin kupla oli silmäkääntötemppu. Totta kai sitäkin oli paljon, ei ollut läpinäkyvyyttä. Enkä myöskään usko, että muudin lausunnot Espanjan pankkeista. Se muuttui pari viikkoa sitten, että se liittyy rahoitusalan silmäkääntötempoihin. Ei, on vain pelkästään yliluototuksesta kyse tai huonosta luototuksesta. Me tarvitsemme avoimuutta. Ja totta kai rahoitussilmänkääntötemppua on varmasti monissa kansallisissa talousarvioissa ollut. Ja siksi, jos ajatellaan luototusta pankkeille, minä haluan myös tämän ottaa huomioon omassa mietinnössäni. Vaasel tulee tähän mukaan myös pankkien osalta. Vielä yksi esimerkki mietinnöstäni niin nimenomaan olen pyytänyt, että jäsenvaltiot voisivat kertoa minulle tästä riippumattomasta finanssielimestä, joka tekee ennusteita. Tiedän, että se on hyvin arka paikka. Eri maissa on erilaisia lähestymistapoja ollut. Olisi kiva kuulla teiltä enemmän minä olen nyt suosittelemassa, että olisi riippumatonta valvontaa niin, että meillä on avoimia talousarvioprosesseja ja se olisi pakollista euroalueella. Siksi euroalueen kollegat ovat esittäneet, että sitä suositeltaisiin kuitenkin kaikille. Haluaisin sinne oikean sanamuodon. On riippumaton valvontaa, mutta kuitenkin niin, että sen kanssa pystyy elämään. Olisi kiva kuulla teiltä kokouksen jälkeen jotain ajatuksia eri maistanne. Kukaan muu ei ole ilmoittautunut puhumaan paneelien puolesta. Kovasti kiitoksia kaikille. Mielestäni tämä on ollut aika lailla hyödyllinen keskustelu. Ehkä muutaman loppusana voisi lausua. Ensinnäkin sen perusteella, mitä Viki juuri totesi. Me todellakin tarkastelemme nimenomaan finanssirahoituksen kaikkia nurkkia, miettiä tilinpitoa ja myös tämän taata julkisessa rahankäytössä Euroopan parlamentissa, kun työstämme rahoituspakettia, me pyrimme kuromaan, kutomaan yhteen nämä kaikki välineet. Meillä on ohjausjakso, integroidut suuntaviivat työllisyyttä ja taloutta varten. Sen lisäksi myös taloushallintopaketti. Ehkä voidaan palata nyt taas lukuihin ja ymmärtää paremmin tätä ryhmäteoriaa ja katsotaan, katsotaan, miten se voidaan muuttaa sanoiksi. Selvä viesti kuitenkin on ollut että meidän täytyy lisätä vielä myös tapaamisten pituutta ja useutta niin, että voidaan tehdä työtä työryhmissäkin ja palata asioihin muuten. On hyvä tunnustaa sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa parlamenteissa se, että me olemme mukana taloushallinnossa tavalla, joka ei toteutunut aikaisemmin. Siksi tämä on hyvä tilaisuus meille kaikille – kytkeä yhteen sekä kansallinen että eurooppalainen taso. Näin kansalaisten ääni tulee paremmin kuuluville. Teitä kuullaan myös enemmän. Aika tärkeitä asioita pitää mielessä. Me palaamme tähän saliin iltapäivällä kello 15.15, 15, siis 15.15-17.30. Kiitoksia kovasti tähän asti. Palaamme asiaan.